Okay, colleagues, we are... No niin, kollegat, äh, täällä on harva paikalla, mutta meillä on laatua, ei määrää. Joten aloitetaan, maanantai-iltapäivät ovat aina hankalia. Se on matkustamista. Ja tämä maanantai on vaikeampi kuin muut maanantai. Että meillä on hyvin tärkeitä esityslistakohtia, hyvin paljon käsiteltävää, joten meidän pitäisi aloittaa Kohta yksi. Esityslistan hyväksyminen. Voimmeko hyväksyä sen tällaisenaan? En ole saanut mistään muutoksista kuulla. Selvä, kiitos. Kohta kaksi. Puheenjohtajan ilmoitukset sellaisia ei ole tällä hetkellä, paitsi että tämä on viimeinen kokouksemme ennen kesää, joten jos en näe teitä enää, hyvää kesää. Jos jää, no, me olemme täällä huomisilta päivän asti kello 6.30 joten meillä on kyllä aikaa vielä. Ja täällä on vierailijaryhmä tulossa valiokuntaan, mutta ilmoitan se sitten, kun he tulevat paikalle myöhemmin kokouksen aikana. Kohta kolme, pöytäkirjan hyväksyminen. 23.–24. toukokuuta 2016 valiokuntakokouksen pöytäkirjat ovat jaettuna teille, jos teillä on huomautuksia. Ilmoittakaa sihteeristöllinen kokouksen päättymistä. Jos näin ei ole, ne pidetään hyväksyttyinä kohta neljä. Sama pätee koordinaattoreiden pöytäkirjoihin. Olette saaneet ne 21. kesäkuuta. Ja jos on huomioita, niin sihteerille, sihteeristölle voitte ilmoittaa niistä, jos ei, niin, niin ne pidetään hyväksyttynä. Kohta viisi. Komission ilmoitukset, en tiedä. No, Catherine, Mette Penningen on täällä varmaankin pääjohtaja myös, joten onko teillä ilmoituksia? Yes, thank you, Mrs. Chair. No... Ei ollut ilmoituksia. Meiltä ehkä Ekoonin tai muilta on, mutta meillä ei ole mitään. Selvä. Jos ennen oli DEFCO-pääosaston pääosavalja. Catherine, tämän viimeinen kokouksesi, sanoit juuri, joten kiitos sinulle tehdystä työstä vuosien mittaan. Olet huomenna paikalla, koska kysymys on esitetty komissiolle, mutta kiitos kaikesta, mitä olet tehnyt. Toivotamme sinulle kaikkia hyvää uuteen tehtävään, joka on meidän takaisilla alueella, eikö niin? Onnittelut tästä siirrosta. Selvä, siirrymme kohtaan kuusi, joka on äärimmäisen tärkeä kohta. Se käsittelee komission tiedonantoa kolmansien maiden kanssa perustettava kumppanuuskehys Euroopan muuttoliikeagentan alla, joten komission uudet politiikat, jotka käsittelevät maahanmuuttokriisiä pitemmällä aikavälillä. Tämä ei liity näihin välittömiin Syyrian kriisin vaikutuksiin, vaan siinä tarkastellaan sitä, miten pitemmällä aikavälillä voidaan toimia, miten EU aikoo tehdä yhteistyötä Afrikan maiden kanssa, jotta voidaan puuttua maahanmuutto- ja muuttoliikekysymyksiin. Ja on hienoa, että DEFCO-pääosaston johtaja Stefano Mansavini on täällä paikalla. Tämä on ensimmäinen kerta, kun hän käy täydessä valiokuntakokouksessa, hän on ollut kahdessa kuulemisessa, joten hän tuntee jo hyvin monet teistä. Eli komissio hyväksyi uuden tiedonannon 7. kesäkuuta. Ja sen tärkeä sisältö liittyy muuttoliikkeen sopimuksiin. Niitä oli perin viiden prioriteettivaltion kanssa Afrikassa. Senegal, Mali, Niger, Nigeria ja Etiopia olivat nämä maat. Ja haluan varmasti selkeyttä siitä, mitä nämä muuttoliikesopimukset, Migration Compacts, tulevat tarkoittamaan. Sillä että tiedonannossa puhutaan resursseista, miljardista eurosta lisärahoitusta. Komissio tulee ottamaan 500 miljoonaa kehitysrahastosta, ja sitten sanotaan, että jäsenvaltiot ne pitäisi myös antaa oma panoksensa tähän rahastoon. Pohdimmepa, no keskustelimme täysistunnossa Federica Mogherinin kanssa näistä asioista, ja skepsismiä oli valtioiden parissa, jos halutaan saada tämä tavoite täytettyä. Sillä jäsenvaltiot eivät ole nyt valmiita vastaamaan komission kutsuhuutoon. Tämä liittyy myös siihen, mistä nyt sitten rahat tulisivat. Otetaanko ne pitkän kehitysavun varoista? Nähdäänkö tässä ehdollisuutta, joka hiipii tähän mukaan? Tuleeko tähän linkki? No neuvoston päätelmissä oli vihjailuja tästä enemmänkin kuin komission osalta, että linkitettäisiin valtion halukkuus ottaa takaisin maahanmuuttajia ja linkittää se sitten kehitysyhteistyövaroihin. Emme tiedä, mitä tämä nyt tarkoittaa. Ja toistan, että haluamme selvennystä. Minä itse täysistunnossa sanoin, että kehityspolitiikan rooli on vähentää köyhyyttä ja suurin työntötekijä sille, että ihmiset poistuvat maista on köyhyys. Joten pyydämme, että kerrotte meille, miten teistä nämä sopimukset voisivat toimia. Kertokaa tilanne tällä hetkellä ja mitä tulevia askelia voitaisiin. Ja niin laadimme yhteismietinnön AFET-valiokunnan kanssa siitä mietintöä, jossa pohditaan eu ulkosuhdehallinnon roolia näissä kysymyksissä – ja että EU-tasolla on yhteinen vastaus pakolaiskriisiin ja maahanmuuttokysymyksiin. Esittelijänä ovat Dias de Mera ja Enrique Guerrero tästä valiokunnasta. Ja ensimmäinen keskustelu käydään syyskuussa. Joten pääjohtaja, olkaa hyvä. Thank you, thank you very much, Madam Chair, and happy to be with you. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olen iloinen voidessani olla täällä keskuudessanne ja kertoa teidän mitä komissio tekee ja keskustellaan sitten yhdessä tästä niin, että meillä ei ole pelkästään virallista toimielinten välistä keskustelua, vaan todella mennään nyt sisältöön. Tämä ei ole mikään helppo hetki. Tällä hetkellä meidän täytyy osoittaa, että toimielimet tekevät hyvää yhteistyötä. Tämä tiedonanto on 7. kesäkuuta annettu. Tämä on uusi askel, ehkä voisin sanoa uusi yritys luoda uusi paradigma, mutta ei tämä mikään uusi ole, koska linkki maahanmuuton ja kehityksen välillä. Keskustelu tästä alkoi jo vuosia sitten siitä yks, yksinkertaisesta syystä, että maahanmuuttovirrat liittyvät köyhyyteen. Samoin myös epävakauteen ja ilmastonmuutokseen ja niin edelleen, että mikään uusi ilmiö ole. Ja täytyy ottaa huomioon se, että kriisitkään eivät ole uusia. Ajatellaan nyt, mitä tapahtui länsi valkanilla 90-luvulla tai 2000-luvun puolessa välissä, kun tuli paljon väkeä Espanjan kautta. Joten asia ei ole mitenkään täysin uusi, vaan tässä rakennetaan tällaisen rakenteellisen ilmiön päälle ja otetaan tietysti myös kriisit huomioon menneisyydessä tähän vastataksemme. Ensimmäinen pilari maahanmuutossa ja työttömyydessä oli yhte, ensimmäisessä yhteisessä Afrikka-strategiassa. Tästä jo keskusteltiin, mutta on totta, että suhde maahanmuuton ja kehityksen käsittelyn välillä ei ole ollut mitenkään helppo. Pitkiä keskusteluja on käyty. Liian vähän liian vähän käytiin keskustelua esimerkiksi aivovuodosta ja rahan lähettämistä takaisin. Ja mietitään, että miten voidaan hyödyntää maahanmuuttoa kehitysmielessä. Joten tämä nyt ei, nämä, nämä eivät ole mitään uusia asioita. Tässä on kysymys skaalasta ja sitten äh, siitä, että meidän täytyy nyt puhua avoimesti näistä instrumentista. Toinen seikka sitten on se, että tässä paljon ovat muuttuneet erilaiset mallit jakavat, miten tämä tapahtuu. Kysymys on pelkästään siitä, miten paljon ihmisiä on joutunut siirtymään pois omalta asuinalueeltaan. Arvio on noin 65 miljoonaa. 250 miljoonaa ihmistä maailmanpankin arvioiden mukaan liittyy etelä, ete, liikkuu etelä-etelä akselilla. Ja oman kokemukseni mukaan, kun enemmän käsittelin sisäisiä kysymyksiä, niin meidän pitää käsitellä koko tätä liikkuvuusilmiötä, ei pelkästään maahanmuuttoa. Käsite, joka pitää sisällään ei pelkästään ää, tätä perinteistä ihmisiä eteenpäin vievää ää, tekijä, vaan sitä, että ihmisillä on erilaisia syitä liikkuvuuteen. Sitten kohta kolme. Tämä ero on otettu huomioon sillä, että Tässä maahanmuutto oli tällainen mahdollistava faktori tässä mobiliteetille, mutta tämä liittyy ennen kaikkea tähän uudenlaiseen kehityksen mallintamiseen, eli siihen, että tämä on paljon globaalisempaa, mukaanottavampaa ja liikkuvuus on myös tärkeä asia kestävän kehityksen agendalla. Ja siinä, että kokonaistavoitteena on se, että ketään ei jätetä junasta. Tämä ei siis ole mitenkään uutta. Tässä suhteellisesti tästä pidetään huolta kehityspolitiikan kautta. Toisin vielä erään sekan esille, eli se, mitä me nyt teemme se osittain johtuu kriisistä, mutta se ei ole täyttä seurausta siitä. Ja meillä on nyt erilaisia toimintasuunnitelmia, niitä voidaan mahdollisimman kattavasti toimia. Ensimmäisenä tavoitteena on, ja tämähän liittyy siihen, mitä voidaan kutsua lyhyen aikavälin tavoitteeksi, eli se, että pelastetaan ihmishenkiä. hän on hengen vaarassa on tässä nähty, mitä tapahtuu keskisellä välimerellä ja nähtiin myös aikaisemmin, mitä tapahtui Egeanmerillä Turkissa ja niin edelleen. Eli ensimmäinen tavoite on se, että tehdään kaikkemme ihmisten henkien pelastamiseksi. Pitemmällä aikavälillä toinen tavoite on luoda parempaa synergiaa kehityspolitiikan ja erilaisten ö, toimien välillä niin, että ihmisiä rohkaistaan ensin etsimään apua ympäriltään eikä lähtemään liikkeelle tällaisena väistämättömänä vaihtoehtona – siihen, että heillä ei ole mahdollisuutta saada käytteensä erilaisia resursseja tai löytää töitä, tai esimerkiksi ei pystytä vastaamaan ilmastonmuutoksen vaikutukseen. Tässä oli lyhyen aikavälin tavoitteet, eli säästää ihmishenkiä, ja tämän vuoksi tässä välittömästi päästäänkin tämän sopimuksen ensimmäiseen pilariin. Eli puututaan siihen, millä tavalla voidaan auttaa auttaa kumppanuusmaita hallinnoimaan maahanmuuttovirtoja. Ja tässä puhutaan maahanmuuttovirtojen hallinnoimisesta, ei rajavalvonnasta, koska me voimme auttaa näitä maita myös hallinnoimaan rajojaan, kun autetaan niitä kehittämään valtiota, mutta tavoitte- tärkeimpänä tavoitteena on maahanmuuttovirtojen hallinnoiminen. Kuka nyt ei voi uskoa sitä, että nämä ö, maahanmuuttovirrat voidaan vain pysäyttää, niitä voidaan hallinnoida niin, että sitä kautta, että on parempi ymmärrys elinolosuhteista ja paremmin hallinnoinnista, hallinnoinnista mahdollisuuksista, työpaikoista ja hyvistä instituutioista, jotka kykenevät panemaan lainsäädännön täytäntöön. Niin, että on oikeat prosessit hyvä maahanmuuttoa varten. Ja sitten toimitaan myös niin, että ihmiset eivät päädy salakuljettajien käsiin, vaan on enemmän mahdollisuuksia lailliseen maahanmuuttoon. Tämä meidän puoleltamme vaatii sitä, että meidän täytyy pohtia, millä tavalla tehdään laillisesta maahanmuutosta uskottavampi vaihtoehto. Kumppanuusvaltiossa me emme näe valtion hallinnointia erossa siitä, että annetaan enemmän mahdollisuuksia myös lailliseen maahanmuuttoon ja tällä tavalla torjutaan salakuljetusta. Sitten toinen seikka, jonka mainitsinkin jo, eli ihmisten paluu. Tämä on avoin kysymys vielä eurooppalaisen lainsäädännön mukaisesti. Laittomat maahanmuuttajat täytyy lähettää takaisin Tämä on laki, joka on voimassa Euroopan unionin tasolla ja sitä on pantu täytäntöön kunnioittain perusoikeuksia ja niin edelleen. Mutta kun nämä laittomasti maahan tulleet ihmiset ovat, heidät on palautettu omiin lähtömaihinsa, niin mitä heille tapahtuu? Mitä he tekevät? Minä olen ollut toisella osalla töissä aikaisemmin ja minä näin tämän puolen tästä työstä mutta sitten myös mitä näille ihmisille tapahtui, kun heidät lähetettiin takaisin. Periaatteessa he päätyvät keskelle ei mitään. Ajatellen yhteisöllisyyttä tai perhekysymyksiä, niin hyvin usein nämä ihmiset nähdään henkilöinä, jotka ovat epäonnistuneet. He ovat epäonnistuneet myös, kun ajatellaan niitä investointeja, joita he, heihin on tehty. Mutta joka tapauksessa, kun mietitään, miten näitä ihmisiä voidaan auttaa integroitumaan uudelleen yhteisönsä. Tämä on tärkeää. Tämä on toinen tärkeä lyhyen aikavälin tavoite, eli autetaan kumppanuusvaltioita auttamaan näitä henkilöitä integroitumaan takaisin yhteisöön ja annetaan heille jonkinlainen näkymä työpaikasta tai ehkä koulutuksesta niin, että he voivat integroitua ja kotoutua takaisin yhteiskuntaansa. palautukset ovat eurooppalaista lainsäädäntöä, mutta emme voi vain teeskennellä, että ei meillä ole mitään väliä, emme tiedä mitä heille tapahtuu, kun heidät palautetaan. Joko heidät integroidaan takaisin yhteiskuntaan tai he päätyvät jälleen salakuljettajien käsiin samanlaiseen tilanteeseen, missä he olivat aikaisemminkin. Sitten kolmas seikka, johon täytyy puuttua yhä suuremmassa määrin useissa kumppanuusmaissamme, on se, että autetaan näitä valtioita pitämään huolta niistä, jotka on jotka ovat lähteneet ja palautettu, jotka ovat jumittuneet eh, tietylle alueelle esimerkiksi lainsäädäntöviranomaisten eh, toimesta tai ilmastonmuutoskysymysten takia tai mistä muusta tahansa. Eli eh, Nigerissä pakolaissa kupla yhä vain pahenee. Ja jotkut toimet ovat kuitenkin osa, osoittaneet tehokkuutensa. Eli tässä on paljon ihmisiä, jotka ovat jossakin jumissa. Ajatellaan vaikka eh, Nigeria tai Etiopiaa. Menneisyydestäkin on muita eh, esimerkkejä. Ihmiset eh, ovat vaikka Sudanissa tai Somaliassa isoilla pakolaisleireillä jumissa. Tämä on kolmas seikka, että meidän täytyy kumppanuusmaitamme auttaa pitämään huolta näistä ihmisistä, joko kotouttamaan heidät tai työskentelemään heidän kanssaan niin, että heitä autetaan palaamaan takaisin mahdollisesti UNHCRn avulla huma- inhimillisellä tavalla ja järjestäytyneellä tavalla. Me pystymme esimerkiksi tukemaan varokos lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa, joka on lähellä asylum kakko, ykköstä. Eli ihmiset, jotka saavat jonkinlaista suojaa, niin heillä on pääsy työmarkkinoille myöskin. No tässä olivat nämä kutsumani lyhyen aikavälin toimet. Ja kollektiivisempi tavoite on tietysti turvallisuustilanteesta huolehtiminen. Tämä linkittyy asian, joka ei ole tässä 7. kesäkuuta tiedonannossa eikä tämän päivän esityslistalla. Eli CBSD, se, että työskennellään näiden kumppanuusmaiden lainvalvontaviranomaisten kanssa niin, että mahdollistetaan se, että he voivat omalla on puuttua terrorismikysymyksiin. No, tässä olivat nämä lyhyen aikavälin seikat. Sitten toista vielä, että tämä ei ole pelkä vastaus kriisiin. Tämä ei rajoitu pelkästään tähän. Me haluamme sanoa suoraan, että tässä vaaditaan eri toten Afrikassa varsin merkittävää muutosta, koska nämä ilmiöt No ei tämä, tässä nyt kysymys ole oikeastaan ö, ilmiö, vaan tämä suuntaus on rakenteellinen. Kun ajatellaan ö, väestö rakenne eroja Afrikan ja Euroopankin välillä. Suuntauksena on se, että ilmastonmuutos, muutoksen vaikutus lisää yhä enemmän epävakautta. Ja sitten ihmisillä on tietysti yksinkertainen halu löytää parempi elämä. Se riippuu myös siitä, millä tavalla ihmiset näkevät itsensä laajemmassa kontekstissa, ja tämän vuoksi täytyy puuttua näihin pitkäaikavälin seikkoihin jotka ovat äh, vieläkin äh, tärkeämpiä kuin nämä äh, perusasiat, mutta perusasiat ovat rakenteellisia. Siis kysymys ei ole pelkästään siitä, että eliminoidaan maahanmuuton syyt, vaan tämän lisäksi täytyy luoda parempia näkymiä ihmisille ja täytyy parantaa myös laillisia mahdollisuuksia tulla Euroopan unioniin. Tämän pitkän aikavälin suunnitelman pohjalta haluamme keskittyä yhteen tavoitteeseen, eli nuorisoon. Nuoriso ei ole pelkästään tämä, tämän päivän toive, vaan myös Afrikassa tulevaisuuden toivo. Ja yhten, yksi tärkeimmistä, tärkein tavoite on luoda työpaikkoja – Pitkällä aikavälillä me haluamme siis käydä keskustelua näiden maiden kanssa niin, että siellä keskityttäisiin vielä enemmän Addis Abeban agendaan, investointeihin, työpaikan, työpaikan luomisiin ja nuorisoon, niin että luotaisiin enemmän mahdollisuuksia näille ihmisille jäädä omiin maihinsa. Tämä on nyt tämä politiikan suuntaus. Ne välineet, jotka olemme ottaneet käyttöön. Tässä meillä on kaksi lähdettä. Lyhyellä aikavälillä käytämme edelleen tätä trust fundia. Sehän liikittyy tämän tyyppisiin kysymyksiin. Ja ehdotimme myös, päätimme siis ehdottaa, koska loppujen ihan päätösvalta on jäsenvaltioilla, mutta halusimme ottaa käyttöön 500 miljoonaa euroa EDFn varaumista niin, että saadaan kriittistä massaa tähän tällä, tämän tyyppiseen operaatioon viidessä maassa, jotka identifioitiin prioriteettimaiksi. Näillä halutaan luoda dynamiikkaa ja sitten muut seuraavat perässä, koska samantyyppistä todellisuutta on muissakin maissa. No, tulevatko jäsenvaltiot panemaan saman verran rahaa tähän? No, sanomme, että tämä on selkeästi eurooppalainen kysymys. Tähän vaaditaan ei pelkästään EDF-varojen mobilisoimista, vaan myös sitä, että jäsenvaltiot laittavat saman verran sitten tähän. Me aina sanomme tätä ja sanomme myös sen, että näissä viidessä maissa, maassa ja myöhemmin muissakin meidän täytyy vahvistaa yhteisen ohjelman ja sen täytäntöönpanon eteenpäin viemistä. Mm, useat jäsenvaltiot ovat näissä maissa jo aktiivisia. Tässä se, mitä on sovittu, se ei ole pelkästään Euroopan komissiolle, Euroopan toimielimille, vaan meille kaikille. Jos jäsenvaltiot eivät saa nyt tässä tuoreita varoja mukaan tähän Trust Fundiin, niin kuin tähän asti ei ole vielä toimittu. Lopputulos tällä hetkellä ei ole vielä mitenkään kovin kaunis. Niin ainakin pitäisi saada vähän lisää varoja näihin toimiin kentällä, koska tämä on kollektiivinen tehtävä pitkällä aikavälillä. Mitä olemme nyt sitten sanoneet? No, pitkällä aikavälillä, koska perus toimiin kuuluu investointi ja investoinnit työpaikkojen luomisen, niin sitten täytyy hyväksyä sellainen väline, joka perustuu siihen kokemukseen, mitä me olemme tehneet. Ajatellaan nyt vaikka lainotusmahdollisuuksia perusrakenteisiin, energiaan ja niin edelleen. Meillä täytyy olla sellainen väline, joka olisi hieman esirin inspiroiva, joka voisi antaa pontta tällaiselle voi auttaa näitä maita investoimaan ja saamaan enemmän julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoimia. Ja Euroopan, Euroopan neuvostokin on pyytänyt, että me teemme lainsäädäntöehdotuksen niin, että voitaisiin aloittaa myös keskustelut siitä, että miten tämä voidaan hoitaa ja miten voidaan tuoda yhteen erilaisia toimia esimerkiksi investointipankki tähän niin, että voidaan luoda synergiaa ja luoda kriittistä massaa. Siinä määrin, että tämä, tässä saadaan tarpeeksi varoja, niin me olemme päättäneet, että tässä otetaan mukaan se noin 1,6 miljardia investointivaroista tähän. Ja siihen pitäisi saada lisää vielä 400 miljoonaa Ja sitten jäsenvaltioista pitäisi tulla tähän samalla tavalla varoja. Me laitamme rahaa liikkeelle ja vaadimme sitten jäsenvaltiota saman kaltaista summaa. Ja tässä vaiheessa turvallisilla mielillä voidaan sanoa, että voidaan tällaisen kym, kympen, tässä ajatella asioiden tapahtuvan. Eli kun saadaan tämä rahoitus fasiliteetti tässä liikkeelle, niin sitten jäsenvaltiot antavat oman panoksensa siihen myös vastaavanlaisella summalla. Eli tätä me nyt työstämme tämän strategian täytäntöön panemiseksi. Viimeiseksi, hyvä puheenjohtaja, kuten alussa sanoin, tämä ei ole vastausta pelkästään tämän, näiden aikojen kriiseihin, vaan että tässä saadaan selvempi eurooppalainen konsensus ja sen linjan mukainen toiminta aikaiseksi. Me olemme vakuuttuneita siitä, että meidän täytyy tehdä tämä osana kehityspolitiikkaamme. Ja sen tietysti pitää pystyä puuttumaan maahanmuuttoon ja vuosituhannen kehitystavoitteisiin paljon avoimella, avoimemmalla tavalla kuin mitä aikaisemmin on tehty kun ajatellaan tätä paljon pirstaleisempaa välineistä, mitä meillä oli käytössämme. Tämä on meidän visiomme, ei tehdä mitään, mikä on vain lyhytaikaista, vaan jotain, joka on hyvin kestävää. Ja uskon, että meillä on nyt hyvä mahdollisuus keskustella siitä, että ollaanko oikealla tiellä. Ja 7. kesäkuuta annettu toimin, äh, tiedoksianto aloitti koko tämän matkan. Concrete. Kiitos. En nyt vielä konkreettisesti ymmärtänyt, mitä tämä muutos tulee tarkoittamaan, mutta ehkä se selviää tässä, kun kollegat esittävät kysymyksiä joten Norbert Noiser, sitten Nirsteva, Norbert ja Maria Hoibu. Kiitoksia esityksestä, joka koski julkilausumaa. Totta kai paljon kysymyksiä on, erityisesti miten näitä lisävaroja budjetista sitten haetaan, sillä me emme nyt oikein näe, että mistä ja mitä tarkoitusta varten näitä varoja siirretään, mihin ne keskittyvät sitten taas, mitä synergivaikutuksia tässä halutaan saavuttaa. Erityisesti sanottuna, tämä on minulle hyvin epäkonkreettista, te puhuitte lyhyen aikavälin tavoitteista, esimerkiksi pelastetaan ihmishenkiä. Tätä me teemme minusta Välimerellä, Aigean merellä, mutta tätä ei voida tehdä alalla, jolla ihmiset äh, pakenevat täällä tavoin Libyan rannikoilta Välimerelle, miten ja missä. Voidaan pelastaa ihmishenkiä näillä pakoreiteillä Saharassa, näillä reiteillä, jotka ovat hankalia ja vaarallisia Eritreasta, Etiopian yli, Etelä-Sudanin läpi ja Sudanin läpi Libyan ja niin edelleen. Onko siinä konkreettisia ehdotuksia, miten näissä paikoissa voitaisiin saavuttaa tämä tavoite, että pelastetaan ihmishenkiä ja miten pakolaisvirrat, maahanmuuttajavirrat, miten niitä pitää hallinnoida. Tässä puhun siis mahdollisuuksista, että olisi rajavalvontaa, että ihmiset, heitä pidetään rajoilla, näin ymmärrän tämän esityksenne, ja sitten, että on ongelmia eri maissa. Tähän sanoitte, että kumppanimaiden kanssa haluatte työstää näitä kysymyksiä, että ihmiset siellä – No, sanotaan lähellä oma kotimaataan, sijoitetaan sinne, että siellä annetaan heille tulevaisuuden perspektiivejä. Nämä ovat mahdollisuuksia kyllä, mutta pitää antaa vaihtoehtoja, jotka pitävät ihmiset pakenemasta eteenpäin. Jos ihminen pakenee naapurimaahan, niin syy siinä on usein turvallisuus, mutta useimmat haluavat sitten sen jälkeen jatkaa vielä, että saavat yhä paremmat näkymät. Puhutte siitä, että nyt jo molemmissa maissa Nigeria, siis Niger ja Etiopia mainitsitte puhujakorjaa, siellä on tällaisia pakolaiskuplia, siellä on erittäin paljon pakolaisia jo nyt köyhissä maissa. Tiedän Etiopiasta, että joka viikko tuhat ihmistä Eritreasta menee siis Etiopiaan. Etiopia tällä hetkellä, siellä on 800 000 pakolaista. Saman aikaan suuria ongelmia, jotka liittyvät kuivuuteen. Kyllä miljoonaa ihmistä kärsii kuivuudesta. Se lyhyen aikavälin, aikavälin tavoitteista, mitä tulee pitkän aikavälin tavoitteisiin, mielelläni voin korostaa sitä, mitä sanoitte, eli että te, meillä pitäisi tehdä kaikkemme, jotta voidaan auttaa nuoria, jotta heillä olisi paremmat tulosuuden näkymät mutta minulta puuttuu usko. Tietyissä jäsenvaltioissa on korkea nuorisotyöttömyyttä nyt jo. Meillä on jo oma ohjelma, 6 miljardia, jonka myötä nuorille ihmisille annetaan työllisyystakuu, otetaan heitä, mutta luvut, joita nyt näemme Kreikassa, Espanjassa ja muissa maissa, ovat edelleenkin sellaiset, että nuoret näissä maissa, näillä alueilla – ovat hankalassa tilanteessa, siirtyvät sinne Eurooppaan, missä voidaan tienata rahaa, Pohjois-Italian, Saksaan, Belgian, Alankomaihin, koska omissa maissaan heillä ei ole tulevaisuuden näkymiä. Miten me voimme, jos emme nyt onnistu edes Euroopassa, miten me voimme sitten saada tämän asian kuntoon, että nuorille annetaan ammatillisia näkymiä siellä? Miten me EUna voimme luoda työpaikkoja? Me voimme vain näitä alueita tukea ponnisteluissaan – että saavat paremmat investointiympäristöt ja sitten luoda työpaikkoja. Eli minun käsittääkseni hyvin optimistinen kuvailma teiltä, ja jos voisitte antaa konkreettisia esimerkkejä siitä, että me olemme onnistuneet yhdessä alueiden kanssa luomaan työpaikkoja. Olisin hyvin tyytyväinen tästä. Se olisi minusta vakuuttavaa, jos voisitte näitä esimerkkejä antaa lisää. Kiitos. Thank you. Diva. Kiitos sitten teidän Deva, sitten hoivu. Kiitoksia puheenjohtaja. Pakalaiskriisi on epäonnistuneen kehityksen kulminaatio. Jos nämä maat olisivat kehittyneet, niissä vallitsisi rauha. Jos olisi rauha, ei olisi pakolaiskriisiä. Koska rauhaa ei ole, valtiot ovat hauraita, kansainvälinen yhteisö ei tee mitään asian suhteen. Se on fakta. Ja meidän täytyy ymmärtää se, että me olemme kansainvälisen järjestyksen epäonnistumisen uhreja. Euroopan unionista tulee alue, joka vastaanottaa tuloksia epäonnistuneesta politiikasta. YK on yksi pääsyyllinen. Se ei ole tehnyt mitään viiden, kuuden viime vuoden aikana, tai ei edes kymmenen vuoden aikana. Nyt ei tietenkään ole oikea aika ähm, Äh, keskustella tästä asiasta, koska äh, Tony Blairia on äh, ruoskittu kaikesta, mitä hän on tehnyt, mutta valitettavasti, jos valtioiden, romahtaneiden valtioiden omat johtajat eivät ole kyenneet suojelemaan omia ihmisiään, niin kansainvälisen yhteisön olisi pitänyt. Se oli humanitaarisen välintulon ajatus alun perinkin ajatellaan, että ei kuulu meille, räjäyttäkööt itse itsensä, meidän ei tarvitse tehdä mitään, ja oho, nyt tulevatkin kaikki nämä pakolaiset. Joko meidän täytyy palata koko tähän asiaan uudestaan, siis tähän meidän interventiotoimintaamme, ja meidän täytyy, tai sitten me nostamme kätemme ilmaan ja annetaan näiden ihmisten ymmärtää, että meitä ei kiinnosta, mitä Euroopan ulkopuolella tapahtuu. On maita, jotka historiallisesti ovat toimineet näin vuosien ajan, en nyt mainitse niitä. Joten meillä on nyt vaihtoehtoja. Mutta se, mitä me emme voi tehdä, vaikka niin koko ajan teemmekin, äh, on se, että äh, <clears throat> hyväksymme epäonnistumisen seuraamukset, muidenkin ihmisten epäonnistumisen seuraamukset. Ja sitten veronmaksajien pitää maksaa viulut. Esimerkiksi ajatellaanpa, että se mitä Syyriassa tapahtuu nyt tapahtuisikin Egyptissä. 25 miljoonaa pakolaista tulisi Eurooppaan. Teemmekö me mitään? Tekisimmekö me mitään? Yhtään mitään. Ymmärrämmekö me edes, minkälaiset seuraamukset olisivat? Ei, emme ymmärrä. Me vain odottelemme ja emme, emmekä tee mitään. Jos 25 miljoonaa Egyptia, egyptiläistä alkaisi virrata Eurooppaan, niin mitä me tekisimme? Seuraava suuri ongelma on Afrikka. Afrikka kasvaa, siitä tulee taloudellinen jätti. Samanaikaisesti siellä on romahtaneita valtioita. Ja kykenemmekö me pitämään kiinni lome sopimuksen ja AKT-maiden kanssa tekemiemme sopimusten mukaisesti? Voimmeko me tehdä kumppaneistamme yhtä vauraita kuin mitä me olemme, tai edes puoliksi niin vauraita, jotta sieltä ei ihmisiä tulisi meidän mantereillemme, niin kaikki, se on kyseenalaista. Pystymmekö me siihen? Sen vuoksi Stefano ja minä ja muut olemme kehitelleet ajatuksen siitä, että vapautettaisiin kehitysavun apuvaroja niin, että meillä olisi ensin 6 miljardia ensimmäisessä vaiheessa ja sitten sitten vielä lisää seuraavassa vaiheessa, jotka investoitaisiin Afrikkaan ja muualle, jotta aidosti voitaisiin luoda, luoda työpaikkoja, yrityksiä ja niin edespäin. Jos puhutaan nyt siitä, miten meidän pitäisi itse kotipuolessa toimia, niin minä olen täysin kyllästynyt siihen, että kukaan tässä parlamentissa ei ole ymmärtänyt sitä, että kehitysavun päämäärä on se, että kaikki voittavat. Kyse ei ole siitä, että otetaan veronmaksajien rahoja ja heitellään niitä köyhien käsiin. Siltähän me näytämme. Kyse on siitä, että tuloksena on win-win-tilanne niin, että näissä kehitysmaissa, kehittyvissä maissa saamme kauppamahdollisuuksia, kaupan käyntimahdollisuuksia, kaikki voittavat. Mutta me emme ole koskaan päässeet tähän pisteeseen tässä valiokunnassa ja sen seurauksena kauppavaliokunnassa, trade-valiokunnassa haluavat nopeuttaa kehitysapua, vaikka he eivät tiedä piirun vertaa kehitysyhteistyöstä ja kehityksestä. Joten jos me annamme apua kaupan jos me, jos me annamme toisen valiokunnan viedä eteenpäin tätä apua, kauppaa vastaan ja niin edespäin, niin olemme pahassa pulassa. Kysymys kuuluu, mitä me teemme? Me kyllä ymmärrämme, missä on mennyt pieleen, mutta mitä meidän pitäisi tehdä? Puheenjohtajakokouksessa aion sanoa, että tästä tilanteesta on tullut nyt niin kriittinen, että meidän täytyy ottaa kontollemme kehitysmaiden kauppa ja kaupan ja kehi, kauppa ja kehitys. Meidän täytyy antaa kehittyvien maiden käydä kauppaa meidän kanssamme. Sillä tavalla me voimme toteuttaa sellaista investointipolitiikkaa, joka on kokonaisvaltainen. Muussa tapauksessa kaikki muuttuu vain tilkkutäkkimäiseksi, niin kuin kaikki Euroopan unionissa muutenkin. Kiitos tästä valiokunta työjakokysymyksestä. Hoivuk sitten, Aljo. Kiitos esityksistänne. Periaatteessa kehityspolitiikka kohdentuu köyhden torjuntaan eikä kansainväliseen maahanmuuton hallinnointiin ja muuttoliikkeiden hallinnointiin. Jos nyt puhutaan näistä, siitä, että torjutaan näitä lähdön syitä, se on hyvin monisyinen ongelma. Puhutte tästä työttömyyttä, pitää torjua näitä lähdön syitä, niin ne ovat systeemisiä syitä usein, mutta jos nyt sitten aina on yhä lisää rahastoja, varoja, joita jaellaan, siirrellään, puhutaan joustavista välineistä, niin sitten käsitellään kehitysrahoja hyvin kummallisella tavalla ja pohdinpa vain, että onko järkevää, jos ajatellaan pitkän aikavälin hankkeita muun muassa, tai onko tämä järkevää toimintaa. Tässä kysymys siitä, että suora ehdollisuus on tässä otettu väärällä tavalla käyttöön ja se ei ole yhteen sopiva development effectiveness periaatteiden kanssa, kuten omistajuus, jos kaikki suoraan ehdollistetaan, mihin sitten tämä omistajuus, ownership jää, minusta nämä ovat olla yhteen sopivia. Ja toinen asia, parlamentin valvonta näistä varoista, sovimme sopimuksia, kuten tämä Turkisopimus ja nämä sopimukset ovat budjettimenettelyn ulkopuolella ja näin ollen parlamenttikaan ei saa sitä valvoa kunnolla. Tämä ei ole minusta oikein. Tällaisia sopimuksia voidaan tehdä hätätilanteissa, mutta itse sanoitte, että meidän menettelymme ei ole syntynyt hätätilanteesta, vaan se vaan kiihtyy hätätilanteen myötä, koska tilanne on ollut aikaisemminkin jo, mutta vain eri, ulottu, eri mittakaavassa. Mutta tällaisia sopimuksia ei nyt saa normalisoida. Tarvitaan tavanomaisia budjettimenettelyjä, joissa parlamentti saa myös käyttää valvontaa, valtaa. Norbert Noiserkin puhui tästä, että tästä tulee hyvin epäkonkreettista ja loppujen lopuksi ei tiedetä enää, että mitä rahoille käy. Ja vielä lopuksi, meillä on nyt ihmisoikeus, näkökulma maahanmuuttopolitiikassa, mutta kaiken kaikkiaan kolmansissa maissa, jos nyt puhutaan näistä siirroista ja karkottamista. Sanoitte itse, että ihmiset, jotka eivät ole täällä laillisesti, heidän pitää lähettää takaisin ja pohditte, että mitä heidän näiden ihmisten kanssa käy, mutta jos nämä karkotukset ovat nopeasti, niin sitten aina turvallisuus ja ihmisarvo ei tule varmistetuksi, sillä puhutaan myös ihmisarvosta. Ja en tiedä, paljonko turvallisuus ja ihmisarvo näissä maissa – saadaan varmistettua, jonne ihmiset sitten karkotetaan, lähetetään takaisin. Ja olette täysin oikeassa, turvalliset reitit, niitä on aivan liian vähän. Siinä pitää tapahtua vielä paljon. Kiitos. Puheenjohtaja mikrofoni. Edustaja Aliu. Merci, euh, madame la présidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia tästä esityksestä. Niin minulla on useampia asioita tästä sisällöstä sanottuna niin komission edustajille kuin muillekin. Aivan kuten herra Deva sanoi, tässä täytyy myös koko tämän ilmiön syistä puhua ja puuttua niihin. Kaikki nämä välineet, mitä politiikkaa ne hyödyttävät? Onko kysymys siitä, että kun nyt ajatellaan vaikka Lähi-idän sekanuusta ja Afrikan köyhyyttä, niin missä määrin kehitysvarat, tässä on 40 vuotta jaettu rahaa ja mitä ne ovat palvelleet? Näiden maiden valtionpäivämiehet ovat edelleen paikoillaan ja minä en näe täällä esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioitusta, poliittista monimuotoisuutta, demokraattista vaihtuvuutta ja niin edelleen. Ja kun meillä täällä Euroopan parlamentissa ja unionissa puhutaan aina näistä, niin tässä voi aina esittää kysymyksiä. On aivan käsittämätöntä, että jossain maassa on edelleen aina sama valtiopäämies, vaikka vaalit ovat olleet vilpillisiä ja EUn kehitysapu kuitenkin jatkuu samalla tavalla. Väkivalta on ollut, vainoa on ollut, kouluja ei ole lähestulkoon ollenkaan, terveysjärjestelmät ovat romahtamassa ja nämä valtion päämiehet hyötyvät Euroopan unionin varoista heidän täytyisi vastata meille siitä, mitä he tekevät. Jos he olisivat käyttäneet varoja oikein, niin silloin siellä olisi kunnolliset sairaalat esimerkiksi ja terveysjärjestelmät, jotka toimivat. Sitten kehityspolitiikasta. Kehityspolitiikka on mielestäni tällaista tasapaino, ma- maapallon tasapainopolitiikkaa. Ainahan on ollut maahanmuuttoa, mobiliteetti on eri asia, mutta se mitä me edustamme, sen ei pitäisi olla lähtön tai lähteenä tälle epävakaudelle. Ranskallakin on oma vastuunsa. Kukaan ei uskalla sanoa sitä. Jos ei olisi Libyan asioihin puututtu, niin tänä päivänä ei olisi Välimerellä sellaista tilannetta kuin siellä on nyt. Kukaan ei uskalla tätä kuitenkaan sanoa. Tässä täytyy, täytyy herra Gaddafillekin tehdä asiat selväksi, mutta täytyy ottaa ihmisoikeudet selkeästi huomioon tässähän pitää muidenkin kanssa, ajatella vaikka Kiina ja muiden kanssa, keskustella näistä asioista. Tässä on demokratian kysymykset mukana. Sitten nämä ehdot, joita näille maille asetetaan. No minusta on aivan normaalia, että kun äh, annetaan varoja, niin silloin tässä näillä mailla on tiettyjä tavoitteita, joita niiden pitää saavuttaa. Muuten kaikki nämä varat, joita jaetaan, niin ne järjestelmällisesti katoavat joka vuosi näiden valtiopäämiesten taskuihin. Eli ehdollistaminen sen osalta, millä tavalla maiden hallintoa esimerkiksi hoidetaan, sen täytyy olla pohjana tälle avun saamiselle. Minkä vuoksi järjestelmällisesti veronmaksajat ovat niitä, joiden täytyy maksaa, jos näissä maissa on ongelmia. Ajatellaan vaikka öljyyhtiöitä, telekomyrityksiä, eikö niilläkin olisi oma roolinsa, eikö niiden pitäisi myös laittaa varoja niiden maiden kehittämiseen, joista ne saavat voittoja. Kaikki tämä liittyy siihen laittomuuteen, jonka kaikki näkevät, jota osoitetaan sormilla, sormella, mutta kukaan ei kuitenkaan kyseenalaista sitä. Ja niin pitkään kuin tätä ei kyseenalaisteta, niin, niin pitkään meillä on näitä ongelmia, ongelmia, joita meillä on. Aivan kuten herra Deva sanoo, jos ajatellaan nyt vaikka Maghreb-maita, mitä EU tekisi, jos sieltä tulisi miljoonia maahanmuuttajia tänne Kyllä, tämä on Tämä olisi planet, maan pallon laajuinen inhimillinen katastrofi, ja me emme tätä halua. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot, jokaisella niistä on oma kehityspolitiikkansa, mutta tässä on tiet, ne ovat asettaneet tietyt arvot, tietyt rajoitteet, ja valitettavasti joka vuosi tänne kehitysvaliokuntaan tullaan kertomaan samoista ongelmista ja ei ole löydetty mitään ratkaisuja näihin samoihin ongelmiin. Kiitos nyt kaikki ryhmät, jotka halusivat saavat puhua. Pyytäisin, että puhutaan korkeintaan kaksi minuuttia kukin. Seuraava puhuja on then Heidi Hautala, then Doru Fonsulika, then Judith Argentini and Patricia Toya. So first... Joten ensimmäisenä Eli. Thanks. Kiitoksia. Pari viikkoa sitten meillä oli mahdollisuus keskustella tästä kysymyksestä jo kertaalleen. Ja kuten tuolloin sanoin, niin totta kai on tärkeää, että meillä on Afrikan investointisuunnitelma ja uudistettu poliittinen kumppanuus Afrikan maiden kanssa, mutta kun luin komission tiedonantoa, niin mielestäni siinä keskityttiin käytettiin liikaa rajojen hallinnointiin, palautuksiin ja kapasiteetin rakentamiseen. Tähän liittyy selkeä ehdollisuus, ja tekstissä sanotaan, että jotta sopimusta voidaan toteuttaa, niin komissio varmistaa sen, että kaikkien ohjelmien ö, suunnitteluvaiheessa kaikissa maissa täytyy lähteä siitä, että niillä on myönteinen vaikutus, positiivinen vaikutus ö, muuttovirtoihin – Tehän tiedätte jo nyt, ja monet kollegat ovat tämän maininneet aiemminkin, että artikla 208 Lissabonin sopimuksessa on täysin selkeä. Siinä sanotaan, että kehitysyhteistyöpolitiikan kaikkein tärkein tavoite on köyhyyden lieventäminen ja pitkällä tähtäyksellä sen poistaminen. Tässähän on humanitaarisesta avusta kyse. Ja ennen kuin aletaan repriorisoida meidän apupolitiikkaamme, mm, niin on pidettävä huoli siitä, että meidän pitkän tähtäyksen tavoitteemme eivät vaarannu. Tavoitehan on siis epätasa-arvon ja köyhyyden e, kitkeminen juurineen ja näin muodoin myös maahanmuuton <clears throat> syiden kitkeminen. Rajojen valvominen ei edistä näitä tavoitteita eikä vähennä epätasa-arvoisuuttakaan. Kuitenkin komission tiedonannossa sanotaan, että tärkein tavoite on pelastaa henkiä. Neuvoston päätelmissä kaksi viikkoa vuoteen tätä ei kuitenkaan näy. Tämän uuden strategian päätavoite neuvoston mukaan ovat palautukset, siis ensimmäinen tavoite. En näe täällä henkien pelastamista prioriteettien joukossa tässä neuvoston päätelmissä, jotka liittyvät tiedonantoon. No, raha, rahasta. YK on tehnyt lisäsitoumuksia, joilla on talousarvio vaikutuksia. Nyt 500 miljoonaa enemmän laitetaan ää, ää, niin kuin trust-rahastoon. Ja tämä Osa tästä otetaan muun muassa naapuruusinvestointifasiliteetista ja muusta. Ei kukaan tietenkään kysele, etteikö olisi hyvä investoida alueelle ja luoda mahdollisuuksia, mutta en nyt tiedä, onko paras keino toimia niin, että se, että muilta haavoittuvaisilta otetaan. Ja sitten kun puhutaan näistä laillisista keinoista, niin se ei mene liian pitkälle. On vain yksi keino estää ihmisiä joutumasta salakuljettajien käsiin, ja se keino on se, että luodaan laillisia reittejä. Meidän täytyy tietenkin myös pitää huoli siitä, että parlamentilla on valvonta, riittävästi val, maksimaalinen määrä valvontaoikeuksia. Kiitos. Um. Kiitos. Sitten Heidi Hautala. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ei tässä nyt voi välttyä ajattelemasta että EUn kehityspolitiikka on suuressa tienristeyksessä. Kaikella kunnioituksella teitä kohtaan pääjohtaja, jota sanotte, mitä sanotte siis tavoitteista, siitä torjutaan ilmastonmuutosta, annetaan koulutusta, torjutaan nuorisotyöttömyyttä, niin keinot, joita ehdotatte eri tavoin budjetin myötä, vastaan se, että muutetaan tiettyjä välineitä, kuten rauha- ja vakausväline, niin, niin tämä kaikki osoittaa, että ollaan luovuttamassa, lopumassa kansainvälistä sovituista periaatteista, jotka ovat avun tehokkuus, mennään kohti lyhyen aikavälin tavoitteita, hätätilanne reagoimista, kun näitä pakolaisvirtoja ja maahanmuuttajavirtoja tulee. Joten minusta ei pitäisi puhua pitkän aikavälin tähtäimestä, jos haaste kohdataan vain lyhyen aikavälin ajattelulla. Ja on valitettavasti on sanomaan, että vaikuttaa siltä, että ikään kuin EUn kehityspolitiikka olisi kaapattu, eikä kaapattu politiikan johdonmukaisuuden nimissä, että muutetaan maatalouspolitiikkaa, kauppapolitiikkaa, niin ihmiset voivat pysyä siellä, missä asuvat, mutta se on kaapattu, että palvellaan jotakin, mikä on täysin vierasta kehityspolitiikalle. Torjutaan laitonta maahanmuuttoa, no puhutaan siitä, että tarjotaan mahdollisuuksia lailliseen maahanmuuttoon, mutta näiden ohjelmien myötä todellinen tavoite on estää laiton maahanmuutto ja puhutaan siitä, että autetaan sanottiin, että autetaan näitä maita auttamaan itseä, mutta se mitä itse asiassa ehdotetaan on, että ehdotetaan apua yhä lisää, että on enemmän valvontaa, mikä on hyvin vierasta periaatteille, kuten omistajuus ja se, että noudatetaan kumppanimaitamme. En kuitenkaan usko, että on väärin, että kansainvälinen kaupanvalikunta, kollega Deva, on kiinnostunut Aid for Trade-ohjelmasta. Se on erittäin hyvä, että heitä kiinnostaa tämä kauppaa tukeva kehitys, vaan kaikki pitäisi tehdä kehityksen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden nimissä, eikä tuhoamalla kehityksen ja kehityksen tehokkuuden tavoitteita ja periaatteita. mihin suuntaan mennään? Mitä seuraavaksi? Entäpä raha? Raha ohjataan uudelleen asioihin, jotka eivät ole samassa linjassa kuin EU-perussopimukset, kuten Eli Schlein selitti. Jotenka voin vain sanoa, että olen huolissani ja tarvittaisiin periaatekeskustelua siitä, mitä nyt tapahtuu, että saadaan kokonaiskuva, kun on näitä muutoksia, joilla nyt mennään väärään suuntaan. Okay, thanks. Uh... Kiitos. Toru Frunzulitka. Thank you very much. Uh... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, minä olen aina ajatellut, että Tämä valiokunta on yksi Euroopan parlamentin tärkeimmistä valiokunnista. Kun puhutaan kehityksestä, puhutaan loppujen lopuksi normaalista elämästä, sellaisesta normaalista elämästä, jota pitäisi voida elää ei pelkästään Euroopassa, vaan Euroopan ympärillä, niin kuin täälläkin on mainittu. Me emme voi luoda uusia korkeamuurisia linnakkeita ja eristää itseämme. Kehitysohjelmat kaikkia näitä valtioita silmällä pitäen. Niiden tarkoituksena oli kehittää näitä maita ja luoda työpaikkoja, mutta Euroopan unioni epäonnistui siinä, että se ei asettanut mitään ehtoja näille maille, jotka saivat miljardeja Sinne ei saatu aikaiseksi oikeusvaltiota, todellista demokratiaa, markkinataloutta, ihmisoikeuksien kunnioitusta ja niin edelleen. Me epäonnistumme tässä. Ja nyt olemme todellakin risteyskohdassa, kun tämä maahanmuutto kriisi vaikuttaa vahvasti kaikkeen siihen, mitä tänä päivänä Euroopan unionissa tapahtuu. Olette huomannut varmasti sen, mitä Brexitin suhteen tapahtui brittien joukossa. Monet heistä äänestivät maahanmuutto- ja terrorismikysymysten takia Brexitin puolesta. Meidän täytyy nopeasti puuttua näihin kysymyksiin, koska Eurooppa on suurissa ongelmissa. Meillä on liian paljon konflikteja Euroopan ö, lähellä. Euroopan unionin täytyy ensin puuttua asioihin niin, että Välimeren alueella ja Euroopan itäpuolella saadaan konfliktit hoidettua ja sitten ryhdytään jälleen rakentamaan näitä alueita haluammepa tai emme, Afrikassa ja Lähi-idässä on tällä hetkellä satoja miljoonia nuoria, 15-40-vuotiaita, ja hyvin monet heistä ovat työttömiä. Mitä mahdollisuuksia heillä on? He katsovat Euroopan unionin suuntaan. Lähin mahdollinen paikka heille on Eurooppa, ja meillä ei edelleenkään ole strategiaa tätä varten. Me keskustelimme Maltan kokouksesta, jossa herra Juncker lupasi 1,8 miljardia Afrikan maille niin, että ne puuttuvat tähän kriisiin, ja sitten kun ne valittivat, että Turkki saa kolme tai kuusi miljardia, niin H, 1,8 miljardia nousikin 6,2 miljardia. Tämä on veronmaksajamme kansalaistemme rahaa ja heillä on oikeus kysyä sitä, miten niin helposti nämä rahat käytetään, kun puututaan maahanmuuttokriisiin niin kuin täällä sanottiin, nämä varat katoavat jonkun taskuihin ilman, että niillä on sitä vaikutusta, jota me odotamme niin, että niillä voidaan auttaa näitä ihmisiä, Libya, Mali, Senegal, Niger, Nigeria tai Eritrea tai Etiopia. Esimerkkimaina tässä me olemme epäonnistuneet. Tarvitsemme uutta strategiaa niin, että voimme syventää Euroopan unionin maiden integraatiota. Ja meidän täytyy myös ottaa yksi asia huomioon. Koska näin äskettäin tällaisen ison julisten, jossa sanottiin, että Euroopan unioni eurooppalaisten puolesta, tämä on vahva viesti, joka meidän täytyy ottaa huomioon. Samalla me tarvitsemme nopeaa strategiaa niin, että voimme panna täytäntöön kehitysyhteistyötä yhteistyötä me jäsenvaltioiden kanssa. Ja meillä täytyy olla todellinen maahanmuuttostrategia, koska sitä meillä ei vielä ole. Kiitos Argentiini, sitten ja Siinä kaikki. juuri ensin. Thank you very much, uh, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Herra Nautsuvitsi, kuuntelin teitä ja yritän ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa Euroopan kehitysrahaston julkisen kehitysavun tarkastelun suhteen. Tällä valikonnalla olemme käyneet läpi nämä strategia kirjat, suuntaantavat maa-asiakirjat näistä eri akotemaista. Olemme tarkastelleet niitä viimeisten vuosien aikana. Nyt sitten ehdotuksia pöydällä on tiedonanto, josta puuttuu selkeyttä, että mitä nyt tapahtuu. Ehdotus on, että tätä EKR-varoja ohjataan uudelleen. Haluan ymmärtää, että milloin Euroopan parlamentti saa nähdä ehdotukset, jotta se voisi tarkastella ja valvoa EKR. Sanon tämän siksi, koska aikaisemmissa sopimuksessa, kuten Turkisopimuksessa, se on tehty siten, että ei ole parlamentilla tilaa tarkastella ja valvoa, joten pyytäisin selkeyttä ja myös, että tulee kansainvälisiä sitoumuksia, jotka koskevat kehitysvarojen käyttöä 7 prosenttia BKT, 0,7 prosenttia BKTstä on tuskin yhtään jäsenvaltiota, joka noudattaa tätä 0,7. Tätä keskustelua on käyty pitkään. Maiden rahoitukset laskevat ja huomataan ehdotuksessa, joka nyt on pöllä ehdollisuutta, joka palaa takaisin mukaan peliin. Kauanko nyt olemme keskustelleet siitä, että apua vapautetaan, varmistetaan, että ei ole ehtoja ettei se liity mitenkään köyhyyden torjuntaan. Tämä tiedonanto tai eh, ehdotus jälleen kerran sitouttaa apua ja olette tehneet eri toimia komissiossa. Muistan, että olitte sisäasioiden pääjohtaja, mutta näin ei ole nyt. Teidän pitäisi suojella kehitysyhteistyövaroja sitä varten, mitä se pitäisi tehdä. Artikla 21, 208 tämä ehdotus ei noudata Lissabonin sopimusta. Viimeinen asiani puheenjohtaja palautukset. Ei ole ehdotuksia tiedonnoissa virallisista takaisinotosopimuksista ja ne eivät kuulu valiokunnan asioihin, vaan live-valiokunnalle, mutta ehdotuksia ei ole, joten ymmärtääkseni tässä yritetään järjestellä palautuksia talouskannustimin, jota maksetaan julkisen kehitysavun varoista. Voisitko selittää, mitä ehdotukset siinä ovat? Voimmeko me kollegat tässä valiokunnassa lakata keskustelemasta ideologiasta ja tehdä, mitä meidän pitäisi tehdä, eli valvoa ja tarkastella julkista kehitysapaa, sillä näin ei ole. Kiitos. Thank you. Kiitos. Viimeisenä, mutta ei vähemmän edustaja Toija. Si, grazie. Kiitoksia. On todettava, että minun lähestymistapani on hiukan erilainen kuin se, mitä täällä on muilta kollegoilta kuultu. Siinä mielessä, että kun ajatellaan, että tämä tiedonanto on tietysti sellainen, että sitä voitaisiin vielä paljon, sitä on vielä, voidaan vielä paljon parantaa, niin siitä huolimatta se on ihan myönteinen tiedonanto. Sen lähestymistapa on mielestäni oikein myönteinen, kun ajatellaan tätä maailmaa, jossa elämä ja mitä täällä tapahtuu ja miten tärkeää on suunnata toimintaa ja kehitysyhteistyötä tämän päivän haasteisiin. Toki perussopimuksen artiklat ovat toimintamme taustalla, mutta mutta ei meidän pidä ajatella juridisia ja perussopimuksellisia pointteja siinä vaiheessa, kun meillä on konkreettisia ongelmia ympärillämme. Ne saattavat vaikuttaa meidänkin maidemme yhteiskuntiin ja demokratiaan aika paljon. Minusta on aika mm, kummallista, että ihmiset kritisoivat tätä tiedonantoa ja sen taustalla olevia johtotähtiä. Toki meidän, me kaikki kunnioitamme perusopimuksia ja ää, niiden periaatteita, mutta meidän täytyy myös ymmärtää se, että kehitysyhteistyö, jota Euroopan unioni on tähän saakka toteuttanut, ei ole antanut suuria, suuremoisia tuloksia, ainakaan kun ajatellaan niitä haasteita, joita, meitä, joita meillä tällä hetkellä on. Meidän kaikkien tulisi varmasti vähän pohdiskella, mihin suuntaan täytyy mennä. Mm, siksi on tärkeää, tärkeää, että mm, kun ajatellaan kehitysyhteistyötä, niin pohdimme, millä tavalla kehitysyhteistyö on parantanut demokratiaa ja vähentänyt köyhyyttä. Tarvitsemme sellaista kehitysyhteistyötä, joka antaa ihmisille valmiuksia innovoida ja niin edespäin. Jos ajatellaan esimerkiksi maahanmuuttopolitiikkaa, niin eihän maahanmuutto ole mikään vaihtoehto, jonka maahanmuuttajat, pakolaiset valitsevat, vaan he pakenevat jotain. Siksi on tärkeää antaa näille henkilöille mm, tukea ja siksi tuen myös komission lähestymistapaa. Monet ovat esittäneet yhden tärkeän seikan monien joukossa tietysti. Kun ajatellaan varojen käyttöä, käyttöä ja jakamista ähm, esimerkiksi, ja kun ajatellaan erilaisten uusien rahoitusvälineiden äh, kehittämistä. Äh, me olemme puhuneet esimerkiksi Junckerin suunnitelmasta ja äh, Euroopan unionin politiikkojen, muidenkin politiikkojen uudenlaisesta rahoittamisesta, mutta nimenomaan tämä on se alue, jossa erityisesti tarvitaan parlamentin Ähm, äh, valvontaa, koska meidän täytyy ymmärtää paremmin, miten näitä uusia rahoitusvälineitä äh, koordinoidaan niin, että saadaan todellista uudenlaista rahoituspolitiikkaa, äh, joka ottaa huomioon kaikki tarpeelliset ehdot. Kiitos. Edustaja Seller, enintään kaksi minuuttia pyydän. Kiitos. Ja, vielen Dank, Frau Kiitos puheenjohtaja. Keskustelua käynyt niillä raiteilla, johon se kuuluu, eli miten tehokkaasti kehityspolitiikka viime vuosina, vuosikymmeninä on toiminut ja mikä nykytilanne on. Varoittaan myös illuusioista. Viimeisimmät luvut Saksasta ovat sellaiset, että viimeisen 14 kuukauden aikana yli miljoona pakolaista on otettu vastaan ja Saksassa työmarkkinat ovat melko hyvin ja 30 000 näistä miljoonasta on onnistuttu saman töihin. 30 000 miljoonasta. Eli luvut puhuvat puolestaan, mutta mitä tulee komissiotiedonantoon, siihen liittyy kysymys minulta. Me teemme ikään kuin voisimme vaikuttaa moniin näihin maihin, joita pidetään kehittyvinä maina – ja huomaan, että komissio edelleenkin haluaa kohottaa näitä makrotaloudellisia tukeja. Ja tämä on järkevää vain, jos samalla myös pidetään huolta siitä, tai että valtioiden kanssa sovitaan siitä, että omat budjettiperustansa parannetaan. Mutta jos me yritämme makrotalousavulla tukea näitä maita, niin ja toisaalta saadaan tuottoja, näistä maista ja niitä siirretään sitten kansainvälisiin sota, verosatamiin tai pankkeihin ja niin edelleen. Ja näin ollen, että varat siirtyvät pois näistä maista, niin sitten makrotalouden apu ei ole, siinä ei ole mitään järkeä. Jos nyt joudun lukemaan, että esimerkiksi DR Kongo pohtii näitä suuria kaivosyhtiöitään, jotka toimivat siellä kansainvälisesti, ja arvonlisävero aiotaan sitten palauttaa, koska sanotaan, että muuten toiminta siellä loppuu. No, siinä kohtaahan tämä jo ryöstetty maa kärsii talouden tilanteesta eikä pysty ratkaisemaan ongelmiaan. Miten sitten löydämme ratkaisuja tähän, jos nyt pohditaan tätä makrotaloudellista apua on hankala tarkastella, mitä näiden tukien avulla tehdään noissa maissa. Valtiossa itsessään pitää tehdä omia ponnisteluja, jotta omat talousrakenteet ja perustat erityisesti julkisissa ja avoimissa rahoituskysymyksissä parannetaan muilta osin. Tässä oli järkeä. Thank you. I just have just one. Kiitos. Itsellänikin on vielä pari asiaa milloin näemme ensimmäisen sopimuksen, tai sen compact-sopimuksen, sillä yritän vielä käsittää, mitä se näyttää. Tästä kollegat kysyvät, että otetaan rahaa, lisätäänkö se näihin kansallisiin maaohjelmiin, saako Etiopia osuuden sitten tämän sopimuksen, vai onko se osa sopimusta. Tämä ehdollisuus, päteekö se vain rahan sopimusosaan. Ja ilmoitetaan tällaista suurta investointiohjelmaa, jossa on miljardeja. Afrikka erityisrahasto, sieltä puuttuu vielä kolme miljardia. Eikö olisi parempi, että olisi suunnitelmia, jotka olisivat realistisia, jotka toteutetaan, ja sitten kun ne on saatu tehtyä, niin siirrytään muihin suunnitelmiin, eikä ilmoiteta taas hienoja ohjelmia, joista EU näyttää siltä, että kaikki on vain paperiteoriaa ja todellisuudessa sitten emme muuta tilannetta kentällä. Well, thank you very much and thank you for all... Kiitokset ja kiitokset kaikista näistä huomioista, ne mukaan lukien kriittisistä. Ne ovat osa tätä peliä ja myös hyödyllisiä. Erään seikan haluaisin tuoda esille. Aloitan Rova Sargentinista. Ennen olin DG Devissä ja useita vuosia hoidin siellä kehityspolitiikkaa. Minulla on tietty kyky nyt yhdistää se, mitä aikaisemmin opin kehityspolitiikan kentältä, kun näin nämä draamat omalla puolellamme rajaa ja sitten katson niitä toisella puolella Euroopan unionin rajoja. Minä voin nyt hyödyntää aikaisempaa DG Home-kokemustani ja soveltaa sitä sitten Afrikan kysymyksiin. Yritän ehdottaa, miten, miten olisi parasta lähestyä tätä ö, monisyistä asiaa. Yritän siis hyödyntää kokemustani. Toiseksikin, jos on epäilystä siitä, että nyt yhtäkkiä tai noin, niin yhtäkkiäkään on tällaista operationaalista reaalipolitiikkaa, valtavat massat ihmisiä ja suljetaan kaikki maahantuloreitit, ei nyt rakenneta muureja, mutta että jonkinlaisia aitoja, että ihmiset saadaan pidettyä ulkopuolella ja sitten uskottaisiin, että tämä on se ratkaisu, niin ei tämä ole todellakaan sitä, mitä tässä tiedonannossa sanottiin. Me sanoimme tässä tiedonannossa muita asioita ja vielä vahvemmin tuomme tämän esille, kun konsensuksen esittelemme. Mutta jo nyt EUn globaalissa strategiassa, vaikka tämä ei olekaan komissiota vaan tämä on Federico Mogherinilta, mutta joka tapauksessa mitä me yritämme tehdä? Olemme sellaisessa tilanteessa, jossa tilanne ei olekaan mitenkään tavanomainen Euroopan unionille e, eikä e, politiikalle me lähtien liikkeelle kehityspolitiikasta. Miksi suuri yleisö nyt huomaa, että eritrealaiset e, pakenevat diktatuuria? Ja sitten kun on vaikka vene, joka uppoaa Lampedusan lähelle tai vene, joka saadaan kiinni Välimerellä jotkut näkevät, että tässä on skandaalia, koska ihmiset ö, kuolevat. Ja sitten toiset näkevät sen, että nämä ihmiset tulevat oloista, jotka ovat köyhiä. Täällä on rakenteellista köyhyyttä. Tai sitten he lähtevät esimerkiksi El Niñon sääilmiön takia pois. Eli tässä ikään kuin yhtäkkiä huomataan erilaisia asioita ja on tärkeää parantaa suuren yleisön tietoisuutta näistä asioista, mutta toimielin näkökulmasta tässä täytyy ö, ottaa huomioon, että tämä on rakenteellinen ongelma. Me emme voi reagoida huonosti sellaisen asian osalta, joka on rakenteellista, joka on suuruudeltaan merkittävä ja johon liittyy ihmisten kuolemanvara. Ja ei voida vain saada, että kyllä tämä on virallisen kehitysavun vaatimusten mukaista vaan meidän täytyy toimia niin, että toimet ovat mahdollisimman yhteen sopivia virallisen kehitysavun kanssa. Kaikessa, mitä me teemme, sen täytyy olla OECDn DAC-raportoinnin ja sääntöjen mukaista. Ja nykyään meillä on näitä yksittäisiä toimiakin. Kyllä tästäkin voidaan puhua, mutta se mitä nyt tehdään kaikki on sellaista, että se täytyy pystyä raportoimaan asianmukaisesti. Me emme voi käyttää senttiäkään näistä varoista asioihin, jos teille sovittu. No, meillä on myös vastuu tehdä ehdotus ja meidän näkökulmastamme tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy todellakin nyt tarttua tähän haasteeseen. Me emme voi vain jatkaa varojen rakentam- jakamista äh, päivittäiseltä pohjalta. Euroopan unionin kehityspolitiikka ja jäsenvaltioiden kehityspolitiikka ei se ole täysin epäonnistunut on Jotkin maita, joissa virallinen kehityspolitiikka on antanut oman panoksensa kehityksille. Ja viime vuonnakin konferenssissa todettiin, että tiettyjä asioita voidaan todeta saavutetuiksi. ma- maailma on muuttuva ja ö, ihmiset ovat lähteneet liikkeelle. Täytyy ottaa rakenteelliset muutokset myös ö, köyhien maiden sisällä. Maat voivat olla tilastollisesti köyhiä tai rikkaita, mutta siellä on paljon köyhyyttä, joten jos nyt ei muuteta, kehityspolitiikka tietysti sen täytyy olla sopimusten mukaista edelleenkin, se nyt on selvää, mutta meidän täytyy tulkita sitä, millä tavalla sillä voidaan parhaiten torjua köyhyyttä ja pysyä liikkeellä, niin muuten me emme voi vastata näihin rakenteellisiin muutoksiin, jos ei näin toimita, ja näin ollen kehityspolitiikka todella on suuressa murrosvaiheessa nyt. Meidän täytyy ottaa kaikki asiat käsittelyyn ja sitähän me nyt yritämme. Ehkä tämä on hieman sirpaleista, mutta maahanmuutto täytyy ottaa paljon keskeisempään asiaa ja täytyy puhua myös rehellisesti Euroopan kansalaisten suuntaan, jotka ovat todella ottaneet tämän Euroopan unionin yhteiskunnallisen elämän suureen keskiöön. Minun mielestä tämä nyt ei ole välttämättä oikein, mutta se nyt on vain tosi asia. Tässä on valtaisa paine toimielimiä ja politiikkaa kohtaan niin, että ne tuottavat tuloksia ja voidaan välttää se, että koko tämä maahanmuuttokysymys karkaa käsistä. Meidän täytyy puhua kansalaisten kanssa ja kuunnella heitä. Hyvin monet ihmiset ovat huolissaan. Monilla on sellaisia mielipiteitä, joista minä nyt en henkilökohtaisesti välttämättä välitä, mutta meidän täytyy kuitenkin keskustella heidän kanssaan. Tämä on nyt kollektiivinen ongelma, ei pelkästään meidän tai kumppaneidemme ongelma, vaan yhteinen. Ja haluaisin hieman tarkemmin vielä puhua enemmän tästä ehdollisuudesta. Mikä, mitä se on? täytyy vuoropuhelussa keskustella keskenämme niin, että löydetään mahdolliset ratkaisut. Jos emme ole kykene tähän, niin mitä sitten tapahtuu? Komission asiakirjassa ehdotuksessa ei ole ajatusta siitä, että ketään rangaistaisiin kun käsitellään näitä maita, joiden osalta voidaan sanoa, että hallinto ei ole standardien mukaista ja niin edelleen, niin aina me teemme tämän erottelun. Te tiedätte tämän. Me erotamme hallitukset ja kansan ja meidän apumme on kohdennettu kansalle eikä hallitukselle. Eli köyhyyttä torjutaan tässä. Todellakin tämä on tärkeä kysymys ja kehityspolitiikka on tällä hetkellä murrosvaiheessa ja suuren paineen alla. Kansalaiset päivittäin kysyvät meiltä, mitä nyt tehdään niillä 50 miljardilla, jota minä hallinnoin tässä 50, viiden vuoden ohjelmointikaudella kansalaiset kysyvät, mitä toimielimet tekevät. Meillä täytyy olla vastauksia heille. Esimerkiksi maahanmuuton osalta. Me päätimme ottaa tämän tärkeäksi ulottuvuudeksi, ulottuvuudeksi kehityspolitiikassa. Ehkä siitä voidaan olla eri mieltä, mutta joka tapauksessa näin voidaan vastata. Ja sitten to, toisaalta, toiseksikin meillä on, ö, onko kysymys pelkästään vertikaalista operaatiosta, jolla ei puututa köyhyyden syihin. Ei, ei todellakaan ole tästä kysymys. Meidän täytyy ottaa huomioon perussyyt, epävakaus, huono hallinnointi, sodat, ilmastonmuutos, köyhyys ja niin edelleen. Me puutumme kaikkiin näihin asioihin eri välineiden kautta, ei pelkästään sillä, mitä tässä nyt on. Meillä on erilaisia välineitä, mutta meidän täytyy olla yhtä mieltä kumppaneidemme kanssa siitä, että maahanmuutto luo tiettyjä mahdollisuuksia, mutta myös monet ihmiset kärsivät sen takia. Ja tämän täytyy olla aina työmme neljänneksikin. Kun tätä toteutetaan, niin minkälaisia resursseja meillä on? Me otamme nyt käyttöön 500 miljoonaa lisää Afrikan erityisrahastolle niin, että voidaan nyt toimia. Tiedän kyllä teidän kysymyksenne varo, varojen valvonnasta. No yleensä vastus, vastaan, että me jatkuvasti keskustelemme tästä mutta me tarvitsemme sellaisen paikan, jonne nämä varat voidaan, jonka kautta varat voidaan nopeasti ottaa käyttöön. Me voimme ryhtyä toimiin sen jälkeen, kun kumppaneiden kanssa on keskusteltu. Me emme rahoita esimerkiksi maahanmuuttajien palautusta virallisen kehitysavun kautta. Ei millään tavalla tätä hoideta. Tämä on toisen deiken asia. Ja sitten palautusnopeus, no ei se kovinkaan vauhdikas ole. Me emme käytä senttiäkään virallista kehitysavusta tähän, mutta minä tiedän, koska näin tämän, niin kun nämä ihmiset hoitavat näitä, niin eivät he voi vain sanoa, että ei tämä ole minun hommani. Ensinnäkin täytyy ymmärtää, mikä on ihmisten tarina, mistä päin maata he tulevat, mikä heidän yhteisönsä on. Kyllä tähän voidaan käyttää varoja, kehitysvarojakin. Tämä on kehityspolitiikkaa. Siitä voi olla eri mieltä, mutta joka tapauksessa me emme millään tavalla kannusta minkäänlaisiin palautuksiin. Kotonuun artikla 13 täytyy muistaa tässä näiden, tai tämän takaisinottosopimuksen osalta. Ja parempihan asiat on hoitaa vuoropuhelun kautta kuin loputtomien virallisten neuvottelujen kautta. Sitten näistä resursseista, eritoten teidän kysymyksenne näistä luvuista ja apurahoista. Ei tässä nyt, tässä nämä varat ovat välineitä, joita, joilla halutaan rahoittaa investointia. Kyllä minä voin teille, teille tästä luettelonkin antaa mitä tehdään esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden osalta? Miten investoidaan niin, että saadaan luotua taloudellista toimintaa ja työllisyyttä? Otetaan nyt vaikka perus, perinteiset infrastruktuurit ja uusiutuvat energialähteet. Ja se, että luodaan hyvät olosuhteet sille, että ihmisillä on esimerkiksi energiaa ja sähköä käytettävissä. Nyt me käsittelemme jo tätä rahoituskumppanuusväline, että me tiedämme, että tämä ei ole mikään valtaisa väline, mutta sillä voidaan kyllä saada liikkeelle julkisen ja yksityisen yhteisiä sijoituksia. Oma ymmärrykseni on se, että syksyllä meillä tulee lainsäädäntöehdotus, joka pitäisi yhteispäätösmenettelylle sitten hyväksyä. Ja siinä yritetään toimia niin kuin myös Junckerin rahastossa eli rahaston kanssa. Eli keskustellaan siitä, mitä me haluamme tehdä näillä varoilla, mitä meillä on toimielimillä ja mitä tavoitteita meillä on. Tästä nyt ei ole vielä päätetty, mutta tällä tavalla me toimimme. Ja näin ollen on mahdollisuus myös käydä tästä keskustelua kanssanne. Sitten siitä, että varoja kyllä käytetään, mutta lopputuloksia ei saada aikaiseksi. Niin ajatellaan nyt vaikka Turkia ja e, itäistä maahanmuuttoreittiä. Investoinnit Turkkiin, e, ne saattavat olla hyödyllisiä, koska, on, koska pystytään e, lopettamaan näitä laittomia maahanmuuttovirtoja. No tässä on tullut myös dynaamisia tuloksia Turkissa on pystytty tukemaan näiden, maiden, näiden ihmisten kotoutumista, pääsyä työmarkkinoille ja niin edelleen. Eli tilanne on kyllä pystytty, tilannetta on pystytty parantamaan. Keskisellä välimerellä meillä on tilanne, jossa me yritämme vakauttaa Libyaa ja saada parempaa hallintoa nyt, mutta tällä hetkellä meidän täytyy ensinnäkin yrittää pelastaa ihmishenkiä. Verrataan tilannetta tänä päivänä siihen, mitä oli kaksi vuotta sitten. Ja sitten Sahelin alue niin, että voidaan eritoten auttaa siellä kärsiviä ihmisiä eihän nyt voida jättää ihmisten salakuljetusta huomiota, koska se ei ole kehityspoliittinen kysymys. Ei meidän täytyy auttaa viranomaisia. Meillä on koordinaattoreita, joiden kanssa voidaan tehdä sitä parempaa yhteistyötä vielä ulkois, ulkosuhdehallinnon kanssa. Ja meidän täytyy pystyä auttamaan näitä maita vakauttamaan valtionsa. Ja valtion instituutioiden rakentaminen kapasiteetin parantaminen on yksi avainkysymyksistä. Ja kiinnitämme erityistä huomiota siihen vaaraan, joka näillä valtioilla on, jos ne eivät asianmukaisesti hallinnoi omaa aluettansa. Meillä on tällaisia kuplia, niin kuin 800 000 pakolaista, ei pelkästään Eritreassa tai Somaliassa, eritrealaisia ja somalialaisia Etiopiassa. Me keskustelemme hallinnon kanssa ja saamme myös varoja liikkeelle niin, että saadaan paremmin nämä ihmiset esimerkiksi työmarkkinoille mukaan. Näin me toimimme ja me yritämme tehdä vielä enemmänkin. Eli tähän mennessä kenties äh, ei ole tehty äh, riittävästi, mutta me haluamme mahdollisimman nopeasti nyt vielä parantaa asioita. Ja tämä asia täytyy ottaa keskustelun keskiöön. Me emme halua lisätä rahoitussuunnitelman ja strategian pirstaloituneisuutta. Me haluaisimme keskustella näistä eri ohjelmista niin, että voidaan uudelleen suunnata mahdollisesti kehityspolitiikkaa ja niin, että voitaisiin sanoa, että tämä on yhtenäinen käyttäytymismalli Mielestäni kehityspolitiikka, eh, jossa lähestetään asioita ikään kuin omistajuuden kautta, ja meidän täytyy, meillä täytyy olla kapasiteettia siinä, että me tiedämme paremmin, mitä teemme. Tämä on meidän lähestymistapamme. No, kykenemmekö tätä toteuttamaan kaikkialla? No kenties ei. Vaikeuksiahan tässä on, koska ainahan on houkutuksena, ei meidän puoleltamme, vaan kumppaneidemme puolelta sanoa, että eh, Tämä saadaan apuna, tämä saadaan sopimuksen mukaisena varana ja niin edelleen. Tämä on riski. Ei, me tarvitsemme integroidun strategian. Ja sillä, sen kautta voimme asiat hoitaa paremmin. Haluaisin nyt vastauksena teidän kysymykseenne tämän todellakin todeta. Milloin nämä sopimukset nyt ovat valmiita? No, uskoisin, että kesätauon jälkeen – Meillä pitäisi olla jonkinlainen ajatus tästä, en tiedä minkälainen malli tähän sopimukseen tulee. Ei tämä ole oikeudellisesti sitova väline, vaan tämä on sellainen foorumi, jonka kautta me haluamme jakaa oman näkemyksemme näistä asioista niin, että voimme käydä näiden kumppanuusmaiden kanssa keskusteluja. Mikä tulee olemaan sitten parlamentin osallistumistaso tässä? Voisin sanoa hyvänä virkamiehenä, että me, on, me kunnioitamme käytettävissä olevia menettelyitä menettelyjä. Rova Mogherini on kyllä varmasti varmas, valmis tulemaan tänne keskustelemaan tästä asiasta. Me tarvitsemme nimenomaan näissä kysymyksissä yhteistä ymmärrystä ja yksimielisyyttä. Kiitoksia. Thank you very much. I take from that there's an idea. Kiitos. Eli ideoita on, mutta tarvitaan liha, äh, luiden ympärille tässä asiassa. Sitten selviää, että mitä tämä politiikka tarkoittaa, sillä nyt kuulimme, että tämä itse asiassa ole ohjelma, vaan eräänlainen, no en tiedä, se selviää syyskuussa kesän jälkeen. Palaatte ja kerrotte, sitten näemme ja tiedämme, mikä se on. Ja saadaan selvennystä ja kumppanit myös. Pääjohtaja Saitte paljon kysymyksiä. Nyt tulee kesätauko, joten teillä on paljon työtä edessänne. Kiitoksia kovasti, että tulitte paikalle. Kiitetään pääjohtaja, että tuli paikalle. Hän vastasi moniin kysymyksiin. And now I'm going to move swiftly on. Nyt siirrymme eteenpäin kohtaan seitsemän pahoittelut Brian Hayes, sillä kyseessä on luonnonvaraisten laittoman kaupan torjumista koskeva on tämä aikataulu on nyt mennyt niin hyvin, sillä se oli suuri kohta pahoittelut, että näin kävi. Kollegat, jos poistutte, pyydän poistumaan keskustelematta. Niitä voitte käydä huoneen ulkopuolella aina. Kuuletteko, jos poistutte, niin pyydän, te kokousta kokouksen sisällä, mukaan lukien kaikki koordinaattorimme Haluan siirtyä kohtaan seitsemän. Kyseessä on lausunto ympäristövaliokunnalle EUn toimintasuunnitelman luonnonvarastelijan ja laittoman kaupan torjumista varten. Tässä on kehitys. Yhteys Brian, ole hyvä. Linda, thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti Linda ja kiitos tästä mahdollisuudesta saada käyttää puheenvuoro. Tässähän on kyse mietinnöstä tai kertomuksesta, joka juontuu komissiosta. Voisitteko nyt poistua tältä hiljaisuuden vallitessa? Kiitos. Niin, kyse on ympäristövaliokunnan mietinnöstä. Tämä on minun lausuntoni. Eli helmikuussa komissio laati kertomuksen. Se on oikein hyvä raportti, koska äh, Tähän villieläinten salakuljetukseen liittyy kolme erillistä asiakirjaa, ja tämä kertomus perustuu kolmeen pilariin. Yksi liittyy ennaltaehkäisyyn, siinä on hyviä ehdotuksia, ne liittyvät tiedottamiseen, siihen, että eu liike-elämä tulee ottaa mukaan tähän, jotta ihmiset ymmärtävät, mitkä heidän juridiset velvoitteensa ovat. Ja ylipäänsä luonnonvalaisten eläinten säilytys on Ähm, otettu mukaan. Olemassa toisessa pilarissa äh, viitataan kansainväliseen velvoitteisiin, joita ihmisillä, jäsenvaltioilla, EUlla on lainsäädännön noudattamisen valvonnassa. Ja kolmas pilari liittyy globaalien liittojen äh, solmimiseen. Eli että ymmärretään, mitä tälle äh, ongelmalle voitaisiin tehdä. Omaan lausuntooni olen sisällyttänyt viisi perusseikkaa. Ensimmäinen on ensinnäkin se, että luonnonvaraisten eläinten suojeleminen on tärkeää paikallisille yhteisöille kehittyvissä maissa, ei ainoastaan niiden itsensä näkökulmasta, vaan myös luonnon moninaisuuden näkökulmasta meidän täytyy olla erittäin tiukkoina tässä asiassa, kun parlamentissa teemme suostuksia. Toiseksi korostan sitä, äh, kuinka laiton ja vaarallinen äh, asia luonnonvaraisten eläinten laiton kauppa on. Se on tärkeää paitsi niiden omille elinyhteisöille, myös koko yhteiskunnalle. On tärkeää ymmärtää, että tässä on kyse rikollisuudesta, hyvin järjestäytyneestä äh, rikollisuudesta. Siihen liittyy merkittävä määrä rahaakin tähän laittomaan kauppaan. Jopa 10-20 miljardia euroa menee vuosittain näiden järjestäytyneen riko- rikollisuuden toimijoiden käsien läpi. Eli tähän täytyy puuttua tähän rikollisuuden lajiin ja tähän liittyy vaarallisia elementtejä, sellaisia henkilöitä, jotka käyttävät mitä tahansa keinoja hyväkseen voidakseen käydä kauppaan näillä eläimillä. Kyse on siitä, että meidän täytyy täytyy pyytää köyhiä yhteisöjä panemaan kapula rattaisiin näille salakaup- salametsästäjille. Ja toisaalta nämä yhteisöt itse ovat etulinjassa. On tärkeää, että me jaamme tiedustelutietoa tällä alalla. Jos me haluamme työstää niitä ehdotuksia, joita komissio on ehdottanut, eli että meidän täytyy niin, niin ennen kaikkea täytyy jäsenvaltioittain saada tiedustelutietoja. ja pitää varmistaa se, että tämä tiedustelu tapahtuu koordinoidusti. Ja kun puhutaan eläinten laittomasta kaupasta, niin meidän täytyy myös valvoa lakien noudattamista. Ei riitä, että on laki, täytyy valvoa sen noudattamista. Jos lakia ei noudateta, jos eh, ihmiset eivät näe, että noudattamattomuudesta eh, seuraa eh, sanktioita, niin he jatkavat samaa toimintaansa. Lainvalvontaviranomaisten jokaisessa jäsenvaltiossa täytyy ottaa tämä asiakseen. Jäsenvaltioiden poliisien, tiedustelutahojen täytyy olla tietoisia EUn oikeudesta ja kansainvälisestä oikeudesta niiden velvoitteista. Eli tämä on, tässä ovat minun pääkohtani, jotka sisällytin lausuntooni ympäristövaliokunnan mietintöön me, te voitte tehdä muutosehdotuksia. Ensi keskiviikkoon mennessä ja äänestys tapahtuu ö, elokuun lopussa. Kiitos edustaja Frunzulika. <coughs> Hyvät kollegat. Maapallomme eläimien ja kasvien suojelu kansainvälistä rikollisuutta vastaan siitä on tullut merkittävä asia tulee viime vuosina. EUn täytyy jatkaa taistelua luonnonvaraisten eläinten laittoman kaupan torjumiseksi. Ja täytyy auttaa myös kolmansia maita kohtaamaan ne ongelmat, joita viime vuosina on nähty. Luonnonvaraisten eläinten laittomalla kaupalla on katastrofaaliset vaikutukset myös paikallisyhteisön hyvän, hyvinvointiin. Ja tämä johtaa myös varoihin ekosysteemille. Ja täytyy ottaa myös epävakauttavat tekijät, eh, raskasti aseistautuneet, rajoja ylittävät eh, joukot. Euroopan unionit, unionin kansalaiset ovat olleet hyvin huolissaan – luonnonvaraisten eläimen, eläinten laittomasta kaupasta. Ja tässä tarvitaan EU-koordinoitua vastausta. Meidän täytyy auttaa maita, joilla on rajallinen kapasiteetti suojella luonnon, luonnonvaraisia eläimiä. Ja loppujen lopuksi meidän täytyy todella torjua korruptiota, koska se on yksi tärkeimmistä syistä, joka mahdollistaa luonnonvaraisten eläinten laittoman kaupan. Hyvät naiset ja herrat, me emme voi tappaa auttaa eh, eläimiä. Meidän täytyy pelastaa tämä planeettamme, se on ainut mitä meillä on. Niitä ei ole kahta, on vain yksi. Maria Hoibu. Ja, herzlichen Dank. Kiitos. Olen hieman ihmeissäni, miten tämä lausunto nyt esiteltiin, sillä minusta vaikuttaa siltä, että se oli paljon positiivista kuin miten se oli kirjoitettu. Minulle lausunto on liian positiivinen, jos ajatellaan metsästystä ja puuttu ehdotus, miten villieläimet, tai siis nämä, tämä metsästys voidaan, miten se voidaan torjua tehokkaasti. Edeltäjä sanoi, että pitää suojella eläin- ja kasvikuntaa. Eläimet nähdään uhkana tässä lausutana kustannuksina, eikä viitata siihen, että kyseessä on tärkeä osa luonnon moninaisuutta, jos ajatellaan ja kasvikunta. Nämä hän kuuluvat siihen. Ja lausunnosta tätä ei ole mainittu ja pidetään oleellisena, että näiden eläinten elinympäristöt kaventuvat. Uhatut lajit eivät tule mainituiksi lausunnossa. Sehän voidaan lisätä tähän, että puhutaan sarvikuonoista, norsuista tai tiikereistä, jotta tulee selväksi, että mistä tässä nyt puhutaan ja niin, lausunto. Se pitää olla kärkevämpi, kun puhutaan salametsystyksestä. Tämä on haaste yhteistyölle, tarvitaan voimakkaita muotoiluja tai pohtia, että missä hallinnot ovat liian heikkoja ja korruptoituneita, tämä mainittiin jo, että kyseessä on laiton kauppa. Jos näitä viljeläinten ja kaikki laitonhan edistää rikollisuutta. Tässä on kyse myös järjestäytyneestä rikollisuudesta. Tätä voidaan vertaa asekauppaan tai huumekauppaan. Mitä me tarvitsemme on paljon voimakkaampi kansainvälinen yhteistyö molemmilta puolin, eli ne maat, jotka ostavat ja ne maat, jotka myyvät – Poliisivoimat kaikkialla pitää saada sitoutettua paremmin yhteistyöhön, tuomioistuimet myös mukaan. Tarvitaan tietojen vaihtoa, jotta voidaan tehokkaasti torjua tätä ilmiötä. Ja se pitää myös selväsanaisesti tähän lausuntoon saada kirjattua. Kiitos. Okay, thank you. Kiitos. Komissio, onko lyhyesti lisättävää? Manuel Meer, lyhyesti sillä aikataulusta ollaan jäljessä. Euh, Lyhyesti vain puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat myötävaikuttaneet tähän Euroopan unionin toimintasuunnitelmaan, jotta voimme torjua villieläinten salakauppaa. On otettava myös huomioon humaanit näkökohdat paikallisten, kun ajattelemme paikallisia väestöjä, ja meillähän on ohjelma Be for Life, joka on omistettu tälle päämäärälle, eli että paikalliset väestöt ja lajit voivat saada elää yhdessä. Se, että paikalliset väestöt otetaan mukaan, kun puhutaan villieläinten salakaupasta, niin se on äärimmäisen tärkeää on ymmärrettävä kuitenkin, että äh, tämä salakauppa on globaalia ulottuvuudeltaan ja meidän täytyy vahvistaa omia verkostojamme, jotka äh, torjuvat näitä rikollisverkostoja. Myös kysyntä on ongelma, se on erittäin vahvaa Aasiassa, se antaa pökköä tämän salakaupan pesään meidän täytyy pitää huolta hyvästä hallinnoinnista ja on huolehdittava siitä, että Agenda 2030 puitteissa ja kestävän kehityksen tavoitteiden puitteissa, tähän on 17, niin niissä täytyy erityisesti kiinnittää huomiota tähänkin kysymykseen. Ja haluaisin kiinnittää huomion, huomionne myös siihen, että tästä asiasta käydään keskustelua myös CITES-yleissopimuksen sopimuksesta käytävien keskustelujen puitteissa. Eli me Euroopan unionihan neuvottelemme tai käymme keskusteluja sitesistä ja komissio ja jäsenvaltiot Euroopan unioni yhdessä ehdottavat tiettyjä suuntaviivoja, jotka liittyvät metsästyspalkintojen tai metsästyssaaliiden liikutteluun tai kaupankäyntiin niin, että myös näitä metsästyssaaliita voidaan sitten myös laillisesti siirrellä. Kiitos. Onko vielä lisättävää, herra Heissä? Um, Odotan innolla tarkistuksia jo. Kiitos. Pari asiaa. Ensinnäkin no, puhuttiin siitä, että usein ihmiset ovat poliitikkoja edelleen samaa mieltä. Suurin osa muutoksista viime vuosina on tullut ihmisten puolesta, jotka vaativat, että tämä asia otetaan vakavasti. Siis kansalaiset ovat tässä taustalla, eli pitää toimia EUn ja laajuisesti ja kansainvälisesti, että saavutetaan tavoitteet. Ja tämä on tärkeä kysymys. Monet miljoonat EU-kansalaiset välittävät tästä voimakkaasti ja he odottavat meidän vastaustamme ongelmaan. Meidän pitää ottaa tämä huomioon. Toiseksi tämä metsästyspalkinto, metsästysmuistokysymys, niin ja komissio pohti, miten tätä voitaisiin parantaa, jos on kansainvälinen sopimus tästä, jota voidaan muuttaa korostamaan tarvetta ryhtyä voimakkaampiin toimiin alueella. No, mielelläni olisin kirjaamassa tähän lausuntoonkin, jos sellainen olisi. Ja just puhutaan käsittää siitä, että ei ole pohdittu biodiversiteettiä se ei ole totta. Se on lausunnossa mukana, se on tärkeä asia tämä tasapaino, pitäisi saadaan oikein, jos ajatellaan niitä yhteisöjä, jotka ovat etulinjassa, käsittelevät tätä uhkaa ja samaan aikaan pitää varmistaa, että heillä on kestävä tulevaisuus, jos he haluavat vaurastua ja kasvua yhteisönä. Tämä tasapaino pitää saada oikein, joten odotan innolla jo tarkistuksianne. Kuten sanoin Linda, ymmärrän, että tämä tulee valiokuntaan 31. elokuuta ja käymme silloin lisäkeskustelua. Kiitos. Tarkistukset pitää jättää torstai 14. mennessä, keskipäivän mennessä, ja sitten seuraavassa valiokunnan kokouksessa elokuun lopulla tai syyskuun alussa. Kiitoksia kovasti. Siirrymme eteenpäin kohtaan kahdeksan. Neil Deva, joka on valmistelijan tuloillaan, joten keskustelemme vuoden 2017 talousarviosta, alustavaa keskustelua käyntiin viime valiokunnan kokouksessa. Budjettivaliokunnan esittelijä oli mukana keskusteluissamme sen jälkeen komission esitellyt talousarvioesityksensä myöhemmin kuin aikaisemmin, joten aikataulumme on hyvin, hyvin tiukka, jos, haluamme, jos halutaan hyväksyä budjetti. Meidän tehtävämme on tarkastella budjettikohtia, jotka liittyvät kehitys- ja humanitaariseen apuun. Tässä on kirjallisia asioita, kuten Turkkiväline, paljonko varoja se saa DEFCO-varoista, jos katsotaan lukuja. Toivon, että edustaja Deva tulee pian. Hän on kuulemma tulossa takaisin. Vaikuttaa siltä, että DCI-varannot, kehitysyhteistyö, väline, rahastoja käytettäisiin vain tähän turkkivälineeseen. Toivon, että komissio voi antaa meille lisää tietoa tästä. No hyvä, että Deva tulitte paikoille, paikalle. Kuten sanoin, vaikuttaa siltä, että tässä on tärkeitä budjettikysymyksiä, joista pitää puhua. Toivottavasti komissio voi kertoa turkisopimuksen vaikutuksista DCI-välineeseen. Haluamme myös tietää, miksi humanitaarinen apubudjetti on alhaisempi kuin viime kahteen vuotena, sillä komissaari, joka vastaa näistä asioista, aina kun tapamme hänet, hän sanoi, että yhä enemmän tarpeita on. Mutta annan puheenvuoron valmistelemme edustaja Deva. Ole hyvä. Uh, Kiitos. Kuten kaikki tiedätte, niin talousarvio on kovan paineen alla. On niin monia tahoja, jotka haluavat tehdä kovin paljon hyvin vähällä, aivan kuten tässä jo kuultiinkin. Ja Mielestäni olemme nyt sellaisessa tilanteessa, jossa budjettivaliokunnassa meidän budjettikomissaarin täytyy löytää rahaa, jota ei ole. Suhtaudun kyllä sympaattisesti ja tunnen sympatiakomissiota kohtaan, kun se joutuu luovimaan näiden pyyntöjen parissa. Ja itse olen laatinut lausun ja pyytäisin, että valiokunta tukisi sitä. Haluaisin kuitenkin sanoa muutaman yleisluontoisemman asian. Me olemme löytäneet keinon ö, saada rahaa ö, vipuvoimarahoituksen kautta. Se edellyttää kuitenkin markkinakurin, markkinoiden kurinalaisuutta – Omassa liike-elämässäni olen kerännyt varoja eri tavoin, ja se edellyttää kurinalaisuutta, tarkkuutta, valppautta, sitä, että pohditaan, millä tavalla voi tehdä bisnessuunnitelman ja mm, pitää pitäytyä siinä kiinni. Kaikki tämä on sellaista, alaisuutta, jota komissiossa arvatakseni kellään ei ole. Joten täytyypä pohtia sitä, miten saamme komission, pääosastoon ja EDFään sitä markkina, markkinoiden kurin alaisuutta, jota rahoitusmarkkinat edellyttävät, jotta saamme tätä kerrannaisuutta rahoitusta, vipuvoimarahoitusta. Haluaisin tietää, minkälaisia suunnitelmia komissiolla on, jotta, löydät, jotta saatte nämä sitiin tai minkä tahansa rahoituskeskusten kirkasotsaiset pojat antamaan rahaa, jotta voidaan investoida muun muassa Afrikka-suunnitelmaan tai muihin kohteisiin. Jos te pystytte näin tekemään, niin silloin meillä on ne 200-300 miljardia euroa, joista nyt puhutaan. Meidän täytyy olla myös tietoisia siitä, että osa EUn instituutioista, siis investointipankki, mm, investointipankilla on jonkin verran tietämystä näistä asioista, ja kummallista kyllä, me emme ole puhuneet heille näistä asioista, mikä on minusta hiukan kummallista, jos näin voin sanoa. Ja haluaisin tietää, haluaisin kuulla komissiolta, miksi Euroopan investointipankki ei ole tässä kumppanuudessa mukana, jos sillä kuitenkin on tietoa, kokemusta. No himputti, budjettikomissari taitaa soitella. Minä soittaisin sinulle kohta takaisin. Sopiiko? Kiitos. Heippa. Olen juuri puhumassa parlamentissa. Viiden minuutin kuluttua, hei. Hyvin vaikuttava, edustaja Devala. Budjettikomissaari soittaa juuri sinne hetkenä, kun puhutaan budjetista. So. No, anteeksi. Eli nämä olivat ne kaksi asiaa, joista haluaisin enemmän tietoa näin poliittiseltakin kantilta. Haluaisin myös, että komissio selittäisi minulle, mitkä ne DCI eli kehitysyhteistyön välineen osat, joista parlamentti, joita parlamentti valvoo, niin mitä te aiotte käyttää varojen keräämiseksi? Eli mihin aiotteko käyttää siemenpääomaa, tästä kehitysyhteistyövälineestä niin, että saamme sitten rahaa markkinoilta enemmän kerrytettyä varoja. Ja kolmanneksi haluaisin komissiolta kuulla, minkälaista valvontaa ää, aiotte ehdottaa, jotta voidaan pitää huoli siitä, että näitä varoja hallinnoidaan. Tässä on kyse suurista rahasummista, ne eivät ole ainoastaan äm, veronmaksajan rahoja, vaan ne ovat myös yksityisen sektorin varoja, joten jonkin verran meidän täytyy valvoa varojen käyttöä. Esimerkiksi EKRstä e kun puhutaan, niin kansalaisparlamentit, esimerkiksi UK, voin ihan käsisydämelläni sanoa, että jos minä alahuoneessa puhun EKRstä kollegoille, niin he, heillä ei ole harmaita aavistustakaan, mistä puhun. Joten haluaisin komissiolta tietää, että kuinka monet jäsenvaltion parlamentit teidän kokemuksenne mukaan valvovat EKRn varoja. Ja jos näitä varoja, satoja miljardeja varoja aletaan käyttää, niin kuka taivaan tähden tar- valvoo varojen käyttöä? Kuka on vastuussa valvonnasta? koska voin kertoa teille, hyvät kuulijat, että jos me kuvittelemme, että voimme mennä rahamarkkinoille ilman, että meillä on minkälaista valvontaa, due diligence-valvontaa, äh, ja menemme rahamarkkinoille Lontoon Cityin tai Frankfurtin tai mihinkä tahansa, niin unohtakaa koko juttu. Jos meillä ei ole näitä valvontarakenteita, nehän ovat jos meillä ei ole sellaisia valvontarakenteita, jotka edellyttävät samaa kurinalaisuutta kuin mikä tahansa muu varojen keräjä taho, niin me epäonnistumme. Junckerin koko tulevaisuus ja mainekin saattaa flopata, kun me emme ole, jos me emme tee kotiläksyjämme huolellisesti. Eli tämä on se ensimmäinen vaatimus, jota edellytän tai pyydän teiltä vastausta tähän asiaan. Ja mehän tulemme tulevina kuukausina tekemään yhteistyötä, jotta nämä asiat alkavat toimia käytännössä, niin kyllä niiden täytyy olla tarkoituksenmukaisia. Sitten vielä muutama yksityiskohta, yksityiskohtaisempi ehdotus, puheenjohtaja. Meidän valiokuntamme pyytää budjettivaliokunta, joka on vastuullinen valiokunta, ottamaan huomioon seuraavat ehdotukset päätöslauselman esitykseen. Ensinnäkin on sitä mieltä, että vuoden 2017 2030 ähm, agenda ja 17 ähm, tavoitettamme edellyttävät sitä, että EUn budjettia pidetään samalla tasolla kuin MMFssäkin on tällä hetkellä. Ja tämän lisäksi täytyy poistaa köyhyys. Ähm, se on kaikkein tärkein tavoitteemme. Äh, kaksi. Pyydetään Älkää nyt lukeka, meillä kaikilla on tämä teksti, kaikilla on tämä teksti. Eli nämä ovat ne ehdotukset, eh, joita haluaisitte, että te kaikki eh, lukisitte. Tässä on myös muutosehdotuksia omasta valiokunnastani. Täällä on tiettyjä seikkoja, jotka täytyy ottaa huomioon. Mitä me, tää, mikä me, tää me, mitä me teemme Afganistaniin? suhteen, koska näyttäisi olevan sellainen vaatimus, että pitäisi käyttää varoja enemmän kuin mitä määrärahoja on suunniteltu. Tämä humanitaarinen kehitysbudjettikohta 10 miljoonaa, 18 miljoonaa on hävinnyt jonnekin. Olenko oikeassa, kun näin ounastelen? Humanitaarista apua koskeva budjettikohta 66,9 miljoonaa tällä hetkellä ja 390 miljoonaa tulevaisuudessa, 339 miljoonaa tulevaisuudessa ovat häipyneet jonnekin, kadonneet. Miksi? esittelen vielä muutaman yksityiskohdan, jotka olen kirjoittanut tänne. Olen huolissani yhteistyöstä Aasian kanssa sitä koskevasta budjetista. Me johdonmukaisesti unohdamme, että Aasiasta on tulossa tärkeä kauppakumppani meidän kanssamme ja Aasiassa on tiettyjä maita, jotka edellä tarvitsevat meidän tukeamme, esimerkiksi Bangladesh. Se voisi olla siis myös Syyriä ja muut islamilaiset maat voivat kohta olla samassa tilanteessa, Malas, Malesia, Burma, niin edespäin. Joten näihin asioihin meidän täytyy vielä syventyä. Sitten olisi muutamia seikkoja, jotka haluaisin ottaa esiin vielä kirjallisesti myöhemmin. Esitän nämä kirjalliset kommenttini valiokunnalle ja komissiolle. Puheenjohtaja, lopetan nyt. Muuten minä jatkan maailman tappiin saakka. Meillä on kaikki ehdotuksenne lausuntoluonnoksessa, joten ymmärsimme tämän ja muutkin asiat. Edustaja Liits on tässä vain toistaiseksi pyytänyt puheenvuoroa, joka jätti tarkistuksia viime vuonna pakolaisten koulutusmietintöön, joten olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja kenties tässä 2007 sitoumukset ovat tervetulleet, 2017 sitoumukset ovat tervetulleita, mutta me haluaisin tuoda kaksi asiaa esille, joihin meidän täytyy eritoten keskittyä. Ensinnäkin maksumäärärahojen määrän äh, aleneminen otsakkeessa neljä. Yhtäältä ymmärrän, että tämä on tulosta talousarviosta 2016 vuodelle, joissa meidän täytyy edellisten vuosien avoinna olevia maksuja maksaa, mutta toisaalta meillä nyt on vaarana on, että nähdään samanlaisia tilanteita kuin 2015 vuonna. Jos maksumäärärahoja vähennetään nyt, niin silloin emme pysty vastaamaan sitoumuksistamme. Meidän pitäisi palauttaa määrärahojen tilanne sitoumusten tasolle. Tämähän on aina tavoitteemme. Toiseksikin humanitaarisen avun väheneminen, alennuminen, joka mainitsittekin S, sosiaalidemokraattina. Tämä on meille tärkeä. Tässä pitäisi pitää kiinni samoista varoista, joita oli tarvepohjaiselle humanitaariselle avulle suunnattu. Ottaen huomioon tämän hetkiset humanitaariset tarpeet, ei voida antaa tämän määrärahakohdan tässä budjettikohdassa alentua. Eritoten viime vuonna me, kuten täällä sanottiinkin, päätimme 26 miljoonaa siirtää humanitaarisesta avusta pakolaisleirien koulutukseen. Ja tämä on edelleen prioriteettimme 2017 vuonna. Ja meidän täytyy tarkastella tätä vielä myös tulevina vuosina tarkemmin. Kiitos. Kiitos Maria Hoivu. Herzlichen Dank. Kiitoksia lausunnon esittelystä. Paljon muutoksia on tapahtunut 10 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2015. DCI-ohjelmat niiden varoja vähennetään, niin tätä osin komissiota pitää pyytää vetämään nämä edukset takaisin. Me tulee humanitaariseen apuun. Tässä Niri Deva kritisoi tätä voimakkaasti, eli siis sitä, että humanitaarista apua leikattiin. Komissio sanoo, että nyt ollaan taas tavallisella normaalilla tasolla, mutta siltikin kysymys kuuluu ja Olemme samaa mieltä tästä kanssanne. Ehdotukset, vastaavatko ne tarpeita? Menevätkö rahat oikeisiin tarpeisiin? Minusta meidän pitää pyytää komissiolta tästä lisäselvitystä kolmanneksi. Kritiikki, joka liittyy siihen, että varoja siirretään DCI-asiasta, Asiasta ja lähi pois, täältä otetaan rahaa pois ja rahaa käytetään Turkisopimukseen, sama pätee Afganistaniin. Ja pohdinpä tässä vain, miksi otamme varoja pois köyhiltä aasialaisilta mailta, jotka tarvitsevat kehitysyhteistyövaroja kiireellisesti. Ja miksi tätä rahaa pistetään Turkkiin ja Afganistaniin? No, koska se, ne ovat omia intressejämme Ja tämä on intressijohtoista kehityspolitiikkaa ja nimenomaan ne intressit, joita EUlla on, eikä tässä ajatella kehitysyhteistyötä, köyhyyden torjuntaa, joka on, pitäisi olla toimintamme perusta, joten tähän pitäisi suhtautua kriittisesti. Okay, thank you. Um, we have... Kiitos. Herra Aik komissiosta vai onko muita? kollegoita? Ei, herra mm. Aik. Merci beaucoup, madame la, la présidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olen hyvin iloinen siitä, että voin antaa oman kantani nyt 2017 talousarviosta. Kuten tiedätte, sehän on hyvin hankala. Yritän vastata näihin eri kysymyksiin, joita täällä on esitetty. Ensinnäkin kehitysyhteistyövalin panos äh, Turkin ongelman. 115 äh, miljoonaa oli tässä Turkki-välineeseen suunnattu, ja nämä varat tulevat ennen kaikkea varaumista, ohjelmista varaumista, äh, maantieteellisistä kehitysyhteistyörahaston kohdista Latinalaisesta Amerikasta ja Aasiasta. Valitettavasti nämä olivat ainoat varat, joita ei ollut vielä ohjelmoitu minnekään, ja näin ollen sieltä ne sitten otetaan. Tämän vuoksi huomattekin, että tässä on tiettyä liikehdintää eri budjettikohtien osalta ajatellen äh, frontloadingia ja backloadingia eri asioiden suhteen, mutta meidän täytyy ottaa huomioon koko kehitysyhteistyörahaston äh, taso ja tietty tiettyjen asioiden kiireellisyys eri budjettikohdissa, kun yritetään jakaa näitä varoja eri tavalla eri talousarviovuosina. Eli näin, että tässä on itse asiassa toimittu. Tässä on esitetty useampiakin pelkoja Aasia budjettikohdan ja eritoten Afganistanin osalta. Tänä aamuna näin ensimmäisen neuvoston ehdotuksen. Ja tällä hetkellä DG-budjetti on kokoustamassa ja neuvostahan on todellakin ryhtynyt ensimmäisiä leikkauksia tekemään 60 miljoonaa otsakkeeseen 4, 50 miljoonaa tulevat TEPKon hallinnoimista kohdista, 9,5 miljoonaa Afganistanista, 10 miljoonaa Yleensä afrikkalaisesta välineestä. Ja myös 10 miljoonaa leikataan latinalaisen Amerikan budjettikohdasta ja muitakin leikkauksia on sitten ympäristö- ja elintarviketurvallisuuden kohdista. Ja näin ollen on tärkeää myös muistuttaa tälle valiokunnalle niin, että voisit auttaa meitä palauttamaan varat näihin kohtiin, koska jos nämä leikkaukset toteutetaan, niin se kyllä on varsin traagista. Afganistanista se ero, joka tässä on nyt huomio, huomio, huomattu, se juonta juuri se joulukuun konferenssiin ja tässä varoja on kuitenkin lisätty. Tässä on kysytty tästä backloadingista inhimillisen kehityksen osalta. Toinen seka, joka täällä tuotiin esille, liittyy yksityisen ja julkisen puolen kumppanuuteen ja yhteisrahoitukseen. Meillä on jo investointivälineitä, jotka toimivat niin Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa kuin Karibialla ja Afrikassakin. Tämä väline on olemassa ja se toimii Investointipankki on tässä kyllä kumppanina, mutta se ei ole yksinomainen kumppani. Tässä on muitakin kumppaneita ja mielestäni tämä väline nyt kyllä toimii hyvin. Sitten energia-alalla. Energia-alahan on aivan tähdellisen tärkeä. Meillä on Electrify-aloite, joka toimii hyvin. Uskoakseni tässä on jo noin parikymmentä hanketta, jotka on valittu ja jotka pian alkavat toimia. Sitten eh, hyvä hallinnointi. No, se on kyllä kaikki nyt kohdallaan mielestäni. Ja todellakin me työskentelemme tässä sen puolesta, että saisimme kehityshankkeisiin lisää varoja tältä pankilta, mutta brittiparlamentti ei ole mukana eurooppalaisessa eh, kehitysrahastossa, aina kun käyn AKT-ryhmässä pyytämässä varoja, niin britit aina asettavat tarkastelun koska tämä täytyy käsitellä parlamentissa, joten tässä on erilainen näkemys tapa. En tiedä, miten tämä sisäisesti parlamentissa toimii, mutta on aivan totta, että Iso-Britannia on lähestulkoon ainoa, joka aina esittää tämän tarkastelun varauman, kun pyydetään varoja eurooppalaiselle kehitysraha, Euroopan kehitysrahastolle. Sitten kysymykseen maksumäärärahoista. Todellakin tänä vuonna ollaan ennätyksessä maksumäärärahojen osalta yksinkertaisesti siitä yksinkertaisesta syystä, että meillä on nyt takanamme kolme alijäämävuotta. Kaksi vuotta sitten DEVCO Tepkon alijäämä oli noin 700 miljoonaa euroa loppuvuodesta, eli maksamattomia laskuja, jotka olisi pitänyt maksaa 2015 talousarviosta. Talousarvio 2015 päätyi noin 100, 500 äh, miljoonan alijäämään. Ja tänä vuonna olemme jälleen vakaassa tilanteessa. Ja nyt on jo maksettu lähestulkoon 50 prosenttia täytäntöönpattavista varoista. Tässä ei on ennakoida vaikeuksia. Tänä vuonna meillä on näitä varoja, joten ensi vuodelle ei on ennakoida varauksia, äh, va, vaikeuksia. Olemme sitä mieltä, että nämä maksumäärärahat, joita on pyydetty, ne ovat ihan realistisia ajatellen 2013, 14, 15 tilannetta. Ne eivät tule toistumaan. Toivottavasti nyt vastasin kysymyksiin. Kiitos. Kiitos edustaja Deva. Onko teillä lisättävää? Joo, Madam Chairman, I'm surprised. Niin, puheenjohtaja, olen yllättynyt tästä viimeisestä komission lausunnon osiosta. Te olette hyvin pontevi, pontevana taistelutahtoisena tahtoisina sosiaalirahastojen vuoksi. Ehkä voisitte vähän selittää, miksi olette niin um, luottavaisia tämän rahan suhteen. Kun puhutaan humanitaarisesta avusta, niin miksi olette niin luottavainen sen suhteen, että mitään vajetta ei tule? Niin, täällä ei ole ketään humanitaarisen avun pääosastosta ei. Ilmeisesti ei ole ketään ekopääosastosta ei. Puhumassa budjetista. Selvä. Siellä paljon kysymyksiä oli humanitaarista avusta. Mutta olkaa hyvä. Viimeinen kysymys sitten mennään eteenpäin. No, excusez-moi. Anteeksi. Pahoittelut, niin. Eko-kysymykset oli toinen, oliko toinen kysymys? We'll have to, uh, we'll have, we'll have to talk to the commissioner. No, me pitää puhua komissaarille. I don't know. Miksi Ekon ei ole täällä? En tiedä. Olisin luullut, että olisi ollut, sillä tämä on tärkeä kysymys, kun tärsinä on budjetti. Tiedämme, että on paljon tarpeita. On kummallista, ettei nyt ole ketään täällä, mutta näin ei ole, joten tuskin Defco-pääosasto voi vastata siihen tee, vaan jatkamme tästä sitten. Pannaan näitä varauksia ja katsotaan, mitä tapahtuu. And then I'll come to our committee, that's for sure. He eivät varmastikaan tule sitten valiokuntaan. Selvä kollegat, tarkistukset pitää jättää 9. elokuuta mennessä. Äänestys valiokunnassa 31. elokuuta. Lukee tässä, että ottaen huomioon budjettiluonnoksen myöhäinen hyväksyminen sihteeristö ottaa vastaan myös horisontaalisia tarkistuksia, jos näitä jättää ennen kuin neuvoston päätelmä on tiedossa. Tämä tarkoittaa sitä, että puhutaan eri toimista yhteisesti ja ennakoidaan budjetileikkauksia. Christian Mesef vastaa tästä, joten hän neuvoo kollegoita, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, sillä tauko on tulossa, loma on tulossa, joten tarkistuksia halutaan ehkä jättää ennen tätä lomaa, sillä neuvosto hyväksyy kantansa ennen 20. heinäkuuta selvä. tämä kohta, sillä on muita tärkeitä kohtia. Nyt kohta 9. AKT-maiden ja EUn suhteiden tulevaisuus vuoden 2020 jälkeen. Tosi siis sanoen kotonoon jälkeinen tilanne. Tiedän, että keskustelitte viime kokouksesta tässä, kun en ollut paikalla, koska meillä oli tämä paha onninen kansanäänestys tuona päivänä Norbert Noiser on esittelijämme 214 tarkistusta. Ymmärtääkseni työstätte kompromisseja, Norbert. Ehkä voisitte kertoa meille, miten nyt sitten tämä konsensus on syntymässä. Kiitos. Ja, vielen, <clears throat> vielen Dank. Kiitos, Linda. Tämä mietintö mielestäni, jos ajatellaan tulevaa yhteistyötä, EUn ja monen kehitysmaiden välillä, erityisesti AKT-maiden kanssa. Se on näille kaikille hyvin merkittävä. Siis äh, mitä nyt tapahtuu sitten myöhemmin mahdollisessa jatkosopimuksessa kotonon jälkeen. Sisältö on avoin, mutta me parlamenttina asetamme nyt suuntaviivaamme. Me olemme ensimmäiset, jotka esittävät kantansa ja uskokseni sen myötä, että hyvin aikaisessa vaiheessa olemme huolehtineet tästä teemasta, voimme myös jatkokeskustella näin ollen komission kanssa ja neuvoston kanssa käydä positiivisesti ja vaikuttaa siihen. En halua kalastella nyt vain kiitoksia ja haluan kiittää Mauris Pongaa, varjoesittelijää, Maria Hoibuchia ja myös Louis Michelia hyvin helmällisestä yhteistyöstä. Erityisesti haluan kiittää myös tiimemme Jesper ja Renault. He tekevät loistavaa yhteistyötä. Haluan kiittää monia kansalaisjärjestöjä, jotka antavat omat lisäyksensä ja myös Alankomaiden puhaa, niin Alankomaita puheenjohtajavaltiota, joka monilla aloilla ei välttämättä ollut samalla kannalla, mutta meidän mietinnöllemme oli tärkeää saada panosta. Ponnistelimme kovasti, että teksti pysyy hyvänä ja pyrimme poistamaan päällekkäisyyksiä ja toistoja. Mielestäni saamme tämän kompromissiin hyvin tiivistettyä. Pysyimme linjassamme, keskityimme olennaiseen. Mietinnön ytimessä, talousan ytimessä lukee, että AKT ja EU-suhteiden ytimen pitää säilyä. Maita on useita, tämä on hyöty, mutta toisaalta myös syy moninaisuudelle – mikä yhteistyötä aikaisemmin on hankaloittanut ja usein myös hidastanut voimakkaasti. Oli sen takia tärkeää, että saatiin hyvä rakenne ehdotettua tulevaisuudelle, joka vahvistaa tätä yhtenäisyyttä, mutta pitää myös, se pitää myös parantaa tehokkuutta. Pitää saavuttaa molemmat tavoitteet. Näin ollen ehdotamme, että kompromissin myötä olisi yhteiset kehykset kotonoun jatkosopimuksen neuvotteluille. Siinä puhuttaisiin ylätavoitteista, kuten jotka liittyvät ihmistavoitteisiin, hyvään hallintotapaan, oikeusvaltioperiaatteeseen. Ja näissä kehyksissä sitten olisi oikeudellisesti sitovia alueellisia pylväitä, jotka liittyvät Afrikkaan, Karibian ja Tyynemeren alueeseen. Siinä otettaisiin eri alueiden erityispiirteet ja tarpeet huomioon. Korostamme poliittista kumppanuutta ja parlamentaarista ulottuvuutta tässä sopimuksessa. Se on meille tärkeää ja myös jatkossakin haluamme yhdessä AKT-kumppaneiden kanssa saavuttaa tavoitteet yhteisesti kansainvälisissä järjestöissä, YKssa, YK ilmastosopimuksessa muun muassa. AKT-EU-suhteet eivät saa olla ottaja-antaja lähestymistapaa noudattava, vaan ne tapahtuvat samalta viivalta. Pyrimme saavuttamaan SDG-tavoitteet ja tämä oli kaikissa ryhmissä selvää, että halutaan kansalaisyhteiskunta voimakkaammin mukaan ja myös oppositiopuolueet ja oppositio AKT-maissa halutaan voimakkaammin mukaan prosessiin ihmisten eri tarpeet pitää huomioida. Sisällöllisesti tukeudumme kestävän kehityksen tavoitteisiin, näihin SDG-tavoitteisiin. Eräs kritiikki sopimuksessa on se, että ihmisoikeuskysymyksiin voidaan vaikuttaa vain heikosti. Kumppanimaissa sen takia ehdotamme sopimuksessa, että ihmisoikeusraportti laaditaan kahden vuoden välein. Se tulee esitellä. Siinä pitää puhua ihmisoikeusloukkauksista, mutta pitää toisaalta mainita myös myönteiset kehitykset äh, kumppanimaissa. Hyvät kauppasuhteet ovat äh, kaiken perusta, jos halutaan tukea kumppanimaita. Niistä voi tulla näin talvesti riippumattomia ihmisten elinolosuhteita voidaan parantaa. Tämä toimii kuitenkin vain silloin, kun taloussuhteet noudattavat talous- ja ympäristöraameja. Haluamme, että talouskumppanuussopimukset sisältävät sitovia standardeja ja se pitää ottaa mukaan myös, tai siis viittauksia pitää myös tehdä tähän eu akt eu turvallisuus ja kehitys, kysymykset, no siitä, niistä keskusteltiin vielä lopussa, selväksi tuli, että pitää erotella selvästi se verran, mikä kuuluu kehitysyhteistyöhön, kun todetaan köyhyyttä ja toisaalta turvallisuuskysymykset sen takia valitsemme tämän muotoilun, joka tässä nyt on, eli että johdonmukaisesti tämä ero pitää tehdä selväksi Useimmat poliittiset ryhmät voivat tämän kompromissin varmasti hyväksyä. Muilta osin jos tämä lausunto saadaan hyväksyttyä valiokunnassa ja se menee täysistuntoon, niin meidän kantamme on hyvä. Odottelemme komission kantaa. Se on melko lähellä meidän käsitystämme ja kaikki riippuu siitä, miten vahvasti jäsenvaltioiden kanssa saadaan sovittua näistä asioista. Niitähän pitää lopuksi sitten vielä sanoa, että kuinka pitkälle tämä Helmenin yhteistyö 79 AKT maan kanssa voi jatkaa. Kiitoksia vielä kaikille niille, jotka osallistuivat tekstiin ja kompromisseihin. Ja odotellaan äänestystä sitten kesän jälkeen. Kiitos. Thank you. Our first, um... Kiitos. Ensimmäinen varjoistelija on edustaja Ponga. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä vahvistan esittelijän ehdotukset. Hän korostikin hyvää yhteistyötä, jota välillä me on ollut tätä työtä tehtäessä ja haluaisin kiittää ja onnitella häntä tästä työstä. Sisällön osalta olen vakuuttunut siitä, että EUn täytyy pitää yllä suositumussuhteitansa AKT-maiden kanssa. 2020 strategian täytyy olla tehokkaampia vastata uusiin haasteisiin. Toisin esille toisen tärkeän seikan tästä esittely, mietinnöstä. Merten, takaisten alue, merten takaiset alueet, jotka hyötyvät samoista, samanlaista rahoitusvälineistä kuin AKT-maat, niillä täytyy olla 2020 jälkeen erityisväline, josta ne voivat hyötyä. Vaikka tilanne ulko, näillä alueilla on erilainen kuin AT-maissa, mutta tässä täytyy kuitenkin EU kantaa oma vastuunsa. Kiitos. Thank you very much. Maria Hoibuk. Kiitos sitten Maria Hoibuk. Ja herzlichen Dank. Sydämellisesti kiitos. Kiitos myös sinulle Norbert erinomaisesti. Otit kaikki mukaan. Kävimme yhteistä keskustelua eri järjestöjen kanssa. Minusta se oli hyvin suuriksi, suureksi avuksi. Kiitos tästä. Raportti on yksityiskohtainen yhteistyöstä EUn ja AKT-maiden välillä nyt tulevina viitenä vuotena, mutta minusta valmistelija ja valiokuntamme liian aikaisin lukkiutuu tiettyyn kantaan, sillä sopimusta ei ole vielä arvioitu ja eri yhteistyömuotoja ei ole vielä käyty läpi täysin yksityiskohtaisesti. Ensimmäisiä optioita on jo esillä, mutta nyt yksityiskohta ei ole vielä selvä. Sitä ennen me vihreät emme halua vielä sitoutua tiettyyn muotoon. Tähän asti keskustelussa valiokunnassa ja varustelijoiden välillä olemme viitanneet siihen, että yhteistyön tuleva muoto, mikä tahansa, niin tehokas ja toimiva toimintatapa on erittäin tärkeä meille. Ja Afrikka, Karibia, Tyynimeri plus. Onko se paras vaihtoehto? Sitä emme voi vielä arvioida nykytietämyksen mukaan vaikuttaa siltä, että tässä tulee päällekkäisyyksiä ja että sopimuksen heikkoudet koton sopimuksessa eivät äh, tule korjatuiksi. Esimerkki, nämä turvallisuus. Afrikassa on selvää, että tämä kuuluu Afrikan unionille ja kun AKT-ryhmä tässä nyt vielä toimii, niin en tiedä mitä lisäarvoa tämä tuo Vaikuttaako tämä Afrikan rauhantilanteeseen vai hoitaako Afrikan unit nämä kaikki? Odotan, että analysoimme kotona sopimuksen täytäntöönpanoa. Nykyanalyysit osoittavat jo sen, että kolmesta pilarista poliittinen vuoropuhelu, kauppa ja kehitysyhteistyö, niin niistä vain viimeinen pilari kehitysyhteistyö käytännössä toimii ja on toiminut. AKT-ryhmä kuuluu kolme hyvin erilaista aluetta, jotka ovat historiallisesti yhteydessä pikemminkin kuin yhteisten intressien myötä. Ja kansainvälisissä järjestöissä niillä ei ole vahvaa yhteistä agendaa. Ja eri alueet, nämä kolme, aluetta. Niillä, ne käyttävät eri välineitä kuin AKT-ryhmä, kun neuvottelut kansainvälisten kumppanien kanssa. Esimerkiksi muuttoliikekysymykset sopimuksessa. Vuoropuhelua pidetään tärkeimpään tällä osa-alueella, mutta viime marraskuussa Valletassa olikin Afrikan unioni, eikä AKT yhtenä blokkina. Tämä oli selvää jos ajatellaan EUn ja AUn ongelmia, muun muassa minun tarkistukseni liittyvät äh, muun muassa siihen, että pohditaan näitä tulevia vaihtoehtoja, joihin pitää ottaa etäisyyttä ja ehkä lopuksi yksi huomio. Keskustelemme EUn ja kotimaiden suhteista. Sillä välinhän meillä on kuitenkin samalla suuri ongelma EUn sisällä, nimittäin Iso-Britannia. Linda puhukin tästä jo aikaisemmin. Iso-Britannia tulee meidät jättämään samaan aikaan keskustelun tästä sopimuksesta, vaikka tämä uusi tilanne EUn sisällä vaikuttaa myös suoraan kehitysyhteistyöhön, mutta myös kauppapolitiikkaamme ja Tansania tämän takia päätti jo olla allekirjoittamatta talouskumppanuussopimusta. Sen vuoksi minusta olemme nyt liian aikaisesti, aikaisessa vaiheessa liikkeellä ja eri vaihtoehtoja ei ole vielä punnittu tarpeeksi tarkkaan tulevaisuuden osalta. Kiitos. Yeah, I think we need to... Niin minusta UK on päätöksen vaikutus Brexitistä, siitä pitää keskustella. Tämä kokous oli aikaisin, sillä monia asioita pitää myllätä läpi koordinaattoreiden kanssa syksylläkin, mitä eri kysymyksiä tähän liittyy. Se tulee vaikuttamaan talouskumppanussopimuksiin ja moneen muuhun. Kyllä. Meillä on nyt uusi brittipääministeri keskiviikko mennessä. Siinä tuoreimmat uutiset. Hänen nimensä on Theresa May näin tämän Remain nettisivuilla. Se tulee selventämään tilannetta. Lola Sanchez, olkaa hyvä. Gracias, Linda. Bueno, nosotros... Kiitoksia, Linda. Mekin haluaisimme kiittää Noiseria hänen tekemästään kovasta työstä. On tärkeää, että EUn ja AKT-maiden tulevaisuus perustuu tasa-arvoisuuteen eikä kolonialistiseen log- logiikkaan. Me uskomme kumppanuuteen, joka perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja yhteistyöhön. YK periaatteiden tulisi olla tämän tulevan sopimuksen ytimessä. On tärkeää, että sopimukset ovat sitovia, koska muussa tapauksessa niillä ei ole mitään virkaa. Kumppanuus on tietenkin, tai tasa-arvo on kumppanuuden ähm, peruskysymys niin, että se ei hyödytä vain harvoja. Mielestäni peruspilarit tulisi harmonisoida. Me emme voi äh, sallia sitä, että talouspilari äh, <clears throat> varjostaa kehitysyhteistyöpilaria. Siksi me tarvitsemme sitovia lausekkeita, jotta voimme mahdollistaa johdonmukaisuuden äh, kolmen pilarin välillä niin, että ne yhteisöt, joi, ne tahot, joita, joiden ihmisoikeuksia kohtaan vastaan esimerkiksi rikotaan, voivat tehdä asianmukaisen valituksen kansalaisyhteiskunnan osallistumiseen ja kaikkiin kumppanuuden osa-alueisiin, sitä tulisi vahvistaa. Me emme voi sallia sitä, että kansalaisyhteisön osallistumista rajoitetaan vain yksityiseen sektoriin. Kansalaisyhteiskunta peräänkuuluttaa turvallisuutta ja arvokkuutta. Joskus pelkästään henkiin jäämistä. Jos ajatellaan kauppa- ja investointipilaria, niin on tärkeää, että me varmistamme sen, että kumppanuuden myötä kehittyvä kauppa on kestävää ja reilua ja hyödyttää ihmisiä, ei ainoastaan voittoa, voiton tavoittelijoita. Siksi on tärkeää, että otetaan huomioon ihmisoikeudet ja kehitys kestävän kehityksen tavoitteet, myös sosiaaliset ja ympäristöstandardit, normit on otettava huomioon. On myös varmistettava se, että näiden maiden demokraattinen suverenisuus otetaan huomioon ja siitä pidetään kiinni. Jos tätä ei varmisteta, niin menetämme jälleen kerran yhden mahdollisuuden ja lankeamme taas menneisyyden kolonialismiin. Kiitos muut kollegat eivät ole pyytäneet puheenvuoroa, joten annan puheenvuoron nyt Euroopan komissiolle. Ulkosuhdehallinto myös, herra Goyet. Haluatteko aloittaa sitten Christine de Perron ulkosuhdehallinnosta komissio ensin? Kiitoksia. Minä olen Kuntunsen, en Mateo, eh, DG Defton, Defcon johtaja. Mutta se siitä nyt. Aloitan kiittämällä TV-valiokuntaa ja parlamentin jäsen Noisilia tästä aloitteesta ja mietintöluonnoksesta. Komissio on siihen hyvin tyytyväinen ensinnäkin sen takia, että ajoitus on erittäin asianmukainen. Tällä hetkellä me saatamme loppuun ja toivottavasti meidän arviomme kotonuusta pian julkaistaan muutaman päivän sisällä tässä. Ja vastaan muutamiin kysymyksiin, joita vihreiden parlamentin jäsen tuossa esitti. Yhtä lailla toivomme mahdollisimman pian voivamme saattaa loppuun vaikutusarvioinnin. Siinä tarkastellaan useita eri vaihtoja tulevaisuutta silmällä pitäen ja analysoidaan näitä tiettyjen kriteerien mukaisesti. Ja aivan kuten komission sen Mimicha on selittänytkin teille aikaisemmin, ajatuksena on se, että komissio kenties tuossa marraskuussa hyväksyy omat kantansa toisuudesta. Joten ajatuksen osalta tekemänne työ on erittäin oikea-aikainen, koska se antaa mahdollisuuden antaa teidän panoksenne komission, komissiossa tehtävän työhön tällä hetkellä. Toinen hyvin rohkaiseva seikka on se, että ajattelutapa tämän mietinnön takana on hyvin meidän kaltaisemme. Tässä on vahvoja näkemyksiä, jotka ovat komission ja parlamentin osalta aika yhteneväisiä. Tämä on aina hyvä lähtökohta. Mitä tulee meidän ajattelutapamme sisältöön, niin, äh, tietysti AKT ja kotonuu eivät ole sellaisia aiheita, jotka mitenkään suurta mielenkiintoa herättävät kenties suuren yleisön silmissä, mutta äh, niiden takaahan löytyy meidän suhteemme Afrikan maihin ja Tyynen valtameren maihin, Karibian maihin, ja ne todella ansaitsevat meidän huomiotamme, jos me haluamme uudelleen määritellä suhteiden tulevaisuuden. Olemme yhtä mieltä monista näistä seikoista, joita mietinnössä on verrattuna 90-lukuun, jolloin ryhdyttiin neuvottelemaan kotonu sopimuksesta, niin maailma on täysin muuttunut. Globaali konteksti on aivan erilainen verrattuna tuohon aikaan. Ja jos vain mahdollista, niin maailmasta on tullut yhä enemmän sellainen, että eri maat ovat riippuvaisia toisistansa. Ja se, mitä Afrikassa tapahtuu, suoremmin vaikuttaa tänä päivänä myös Eurooppaan. Meillä on globaaleja haasteitakin, esimerkiksi ilmastonmuutoskysymys. Haasteita, jotka ovat rajat ylittäviä, joihin ei voida puuttua yksinkertaisilla kahdenvälisillä suhteilla. Näin ollen olemme ryhtyneet nyt arvioimaan suhteitamme AKT-maihin näiden uusien haasteiden valossa. Johtopäätöksistä en voi vielä puhua, koska ajattelun ja pohdintamme on edelleen meneillään, mutta on selkeää, että meidän täytyy tarkastella uudelleen tätä kumppanuutta. Ei sillä tavalla, että heitetään syrjään nämä oikeudelliset sitovat sopimukset, joita meillä on ollut jo vuosikymmenten ajan vaan meidän täytyy merkittävästi parantaa kumppanuutta. Ensinnäkin tunnistamalla yhteiset painopistealueet, jotka ovat tietysti globaalit haasteet, mutta vahvasti täytyy myös pohtia uusia vuosituhannen kehitystavoite puitteistoa ja tämä heijastuu myös uuteen eurooppalaiseen konsensukseen, jota nyt työstetään. Ja tämä täytyy modernimmalla tavalla, tämän täytyy modernimmalla tavalla heijastua uudessa kumppanuudessa. Tässä rakennetaan sen pohjalle ottaen huomioon nämä komission jäsenen näkemykset kansasta, rauhasta, demokratiasta, vauraudesta. Ja tällä hetkellä pohdimme myös sitä, ketä nämä kumppanu, kumppanit ovat, joiden kanssa tehdään työtä, jotta mennään vielä pitemmälle kuin mitä kotonussa tällä hetkellä on, eli muidenkin kanssa kuin hallituksen kanssa. Kansalaisyhteiskunta, yksityiset, yksityinen sektori, kansalliset parlamentit voivat olla kumppaneita. Me mietimme nyt, millä tavalla voidaan edistää näitä kumppanuuksia, koska meille, niin kuin teidänkin analyysissänne tässä tämän kumppanuuden poliittisuuden täytyy olla keskeinen asia. Tässä täytyy olla poliittinen kumppanuus, joka perustuu poliittiseen vuoropuheluun ja tavoitteena on kentällä saada tuloksia aikaiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä täytyy jatkaa oikeudellisesti sitovissa puitteissa eikä hylätä tätä oikeudellista sitovuutta. Ja toiseksikin otetaan paljon enemmän huomioon kuin mitä tähän mennessä on otettu nämä alueelliset eroavaisuudet. alueista alueista on tullut vahvempia Kar- Karibia, Tyynemeren valtiot ja Afrikka, Afrikan unioni, SADEC, ECOWAS ja niin edelleen. Meidän täytyy ottaa huomioon tämä alueellistuminen uusissa puitteistoissa. Tämähän on Euroopassakin tehty hyvin, otettu huomioon toisiasuusperiaatte ja on otettu erilaisia kunnianhimoja esille ja sitten mietitty, millä tasolla, kansallisella, alueellisella, paikallisella tasolla, eurooppalaisella tasolla, millä tavalla parhaiten nämä eri tavoitteet saavutetaan. Tässäpä olikin minulta kaikki. Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitos vaikuttaa olevan paljon Kommentoitava komissiolla. Kristin Leven, ulkosuhdehallinto. Thank you very much. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti, sillä olen samaa mieltä oikeastaan mitä Kuntus sanoi, teemme läheistä yhteistyötä komission ja ulkosuhdehallinnon välillä. Mutta haluaisin myös ensin kiittää DV-valiokuntaa ja herra Noiseria ja kaikkia varjoistelijoita ja poliittisia ryhmiä jotka ovat mukana tässä ajankohtaisessa asiassa. Lisäisin ehkä pari sanaa. Ensinnäkin poliittinen vuoropuhelu, jolle on annettu tärkeä rooli raportissa ja tarkistuksissa. Sanoisin siis, että meille on tärkeää säily, huomioida se, että artikla 8 vuoropuhelu ja 96. Artikla 8 on paljon laajempi kuin 96 ja olemme huomanneet että paljon edistystä poliittisessa vuoropuhelussa vuosien mittaan. Haluaisin vain kertoa teille siitä, että meillä on nyt pari vuotta aikaa ennen kuin pitää sopia suhteesta akt mutta emme annettua estää sitä, että parannetaan vuoropuhelua, joten uudenhallinto on tehnyt valtavasti töitä, jotta ensinnäkin voitaisiin arvioida mitä edustustomme ja jäsenvaltiomme eri maissa tekevät, miten suhtautuvat vuoropuheluun, mikä on toiminut, mikä ei. Olemme keskustelleet tästä jäsenvaltioiden kanssa neuvoston työryhmissä, olemme ottaneet huomioon julkiset kuulimiset, joka korosti voimakkaasti tarvetta sitouttaa paremmin kansalaisyhteiskunta vuoropuheluun ja muihin osaloihin. Ja olemme valmistelut ehdotuksia, jotka jätämme niin pian kuin olemme sopineet niistä. Ja keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa syksyllä, miten voimme jo nyt parantaa poliittista vuoropuhelua ja tehostaa sitä. Ja mielellämme kerromme teille lisää tästä myöhemmässä vaiheessa. Sitten suhde alueisiin. Tämä on totta kai tärkeä kysymys, kuten myös kehitys suhteessa kestäkehityksen näihin globaaleihin haasteisiin, joita kohtaamme nyt ja jatkossa. Ja tässä mielessä totta kai meille on tärkeää säilyttää hyvin läheistä, läheinen vuoropuhelukumppaneihimme, oliko se sitten AKTista, alueellisista osa, osasista tai valtioista, sillä ei ole järkevää kehitellä ehdotuksia yksin, jos emme käy vuoropuhelua muiden toimijoiden kanssa. Ja komissaari Mimitsakin on korostanut tätä useasti, eli että pitää nähdä tämä prosessina, vuoropuheluprosessina ennen kuin mennään neuvotteluihin. Lopuksi, kun AKT järjestivät oman kokouksensa Port Morris, Morrisbyssä, niin yksi asia, joka tuli selvästi esille keskusteluissa ja kirjoissa oli, että useaa kotemaan vetoa, vetoaa subsidiariteetti, oikeasuhtaisuus ja täydentävyys periaatteisiin, kun tarkastellaan tulevaa suhdetta, joten hekin pohtivat voimakkaasti tätä täydentävyyttä ja alueiden välisiä rooleja ja millä kaikella on lisäarvoa koko ryhmälle. Kiitoksia. Um, thank you very much. Kiitos. Norbert Noiser. Ja, <clears throat> vielen Dank nochmal für... Kiitoksia kommenteista. Kun me saamme oman tekstimme vietyä lähelle komission tekstiä ja kun parlamentti ja komissio nyt ovat lähellä toisiaan, niin se on hyvin myönteistä. Globaali konteksti on muuttunut, muuttuu ja eurooppalainen konteksti on nyt lyhyellä aikavälillä muuttunut tämän uhkaavan Brexitin myötä. Tätä ei totta kai saada kaikkia tekstiin, mutta se on tarpeeksi avoin, jotta näitä uusia kehityskulkuja voidaan sisällyttää. Totta kai olisi ollut parempi, jos komission arvio olisi ollut jo, mutta tämänhetkinen tilanne tekee tarpeeksi sen, että myös ilman kyseistä arviota päästään lopputulemaan yhteiseen kantaa parlamentissa ja komissiossa sillä eräiden jäsenvaltioiden kanta on hyvin kriittinen tämä selvisi alustavassa vaiheessa. Ja jos nyt sitten komission ja parlamentin kanta on tässä selvillä, niin AKT-suhteiden jatkoa ajatellen voidaan viedä monia asioita eteenpäin. Kumppanuussuhteet ovat selvä vaatimuksemme. Köyhyyden torjunnan pitää ja kestäkehityksen pitää pysyä keskiössä. Ja poliittinen vuoropuhelu, sitäkin haluamme vahvistaa, kun nyt kuulen, että ei odotellakaan siihen asti, kunnes jatkosopimuksesta sovitaan, vaan nyt jo halutaan parantaa poliittista vuoropuhelua, niin sitä parempi. Eli voimme olla tyytyväisiä saavutuksiimme Lopuksi olisi vielä sanoa, että hyvin karkeana viitteenä, mitä joku sanoi, jos Kiina tai USA tai Venäjä tällaista sopimusta, kuten kotonosopimus omaisi, niin käyttäisi sitä veistä eteenpäin. Um, Kiitos. Meillä on jo kompromissiluonnoksia tarkistuksille, joten kiitos sihteeristölle ja Norbertille. Äänestys pidetään 31. elokuuta. Kiitos. Selvä. Enää kaksi kohtaa. Voi mennä nopeasti kohtaan 10, joka on ulkoisten kalastuslaivastojen kestävä hallinnointi. Kalastusvaliokunnan luonnossa, siinä puhutaan miten siis kansallislaivastoja voitaisiin hallinnoida kestävästi. Maria Hoivu on esittelijämme. Maria, ole hyvä. Yeah, herzlichen Dank, Linda. Kiitos, Linda. Miksi asetusta uudelleen tarkastellaan? No yhteinen kalastuspolitiikka EU:ssa vuonna 2013 tapahtui nyt sitten ulkoinen ulottuvuus otetaan paremmin huomioon sen takia kestävä, ympäristöystävällinen lähestymistapa hallinnoissa on tarpeen. Ehdotuksen myötä nämä kiintiöt vuodelta 2008 toistettaisiin sillä kalastustoiminta EUn vesien ulkopuolella pitää perustua samoihin normeihin kuin unionin siis vesistöissä itsessään YKPn mukaan. Unionin pitää pystyä näitä laivojaan valvoa riippumatta lipuista ja muista. Ja sen takia kiintiöt pitää asettaa EUn laivoille, jotka toimivat EU-vesien ulkopuolella ja B, kolmansien maiden aluksille, jotka kalastavat EU-vesissä, vesillä. Tämän lisäksi kehityssuunnat kansainvälisellä alalla ovat johtaneet siihen, että direktiivit uudelleen tarkastella. On muun muassa FAOn sopimus, jolla torjutaan laitonta sääntelemätöntä kalastusta. Ja myös pitää ottaa huomioon FAOn suuntaviivat, jotka liittyvät lippuvaltioon, mihin tämä valintarkastelu nyt tähtää. Vuoden 2008 asetus päti vain tiettyihin EU-laivoihin, jotka kalastivat EU-vesien ulkopuolella. Tämä, tässä puhuttiin siis EU-aluksista, jotka olivat sopineet yksityisesti kolmansien maiden kanssa kun mitään muita sopimuksia ei ollut ja yksityiset sopimukset, niitä solmittiin, kun ei ollut EU-tason sopimusta. Afrikassa muun muassa Madagaskar, Tansania ja Kenia olivat tämmöisiä alueita. Eikä ollut myöskään määräyksiä, jotka liittyivät sellaisiin aluksiin, jotka äh, käytivät EU-lippua ja jotka oli vuokrattu kolmansiin maihin. Tämä nyt muuttuu ja määräyksiä on nyt sitten myös kaikkiin, kaiken tyyppisiin kalastusaluksiin. Ja positiivisia parannuksia on, joita komissio ehdottaa siihen kuulumassa seuraavia aspekteja. Samat ehdot ja säännöt kaikille EU-aluksille. Kalastusalusten pitää noudattaa tietyt kriteerit, jotta ne saavat takkeja Kaksi tärkeää kriteeriä ovat ensinnäkin muun muassa se, että niihin ei ole pitänyt kohdistua sanktioita, eli alus, johon on kohdistettu seuraamuksia, koska se on suorittanut raskaita rikkomuksia, ei saa meiltä kalastuslupia. Ja kalastuksen pitää olla kestävää ja lippuvaltion pitää myös välittää eteenpäin ja tarkistaa kaikki samassa tiedot. Kalussa-alusten omistajat äh, pitää käydä läpi riippumatonta tieteellistä analyysiä, josta selviää, että tämä toiminta on todellakin kestävää Ja sitten asetetaan myös rajoituksia sille, miten aluksia voidaan vuokrata kolmansiin maihin, EU-aluksia siis. Avoin tietopankki tullaan perustamaan siinä. Nimet ja lippulaivat eh, valtiot selviävät, jos näitä lupia on annettu. Näin ollen saada vihdoinkin avoimuutta. On hyvin tärkeää, että kaikki eurooppalaiset kalastusalukset, jotka kalastavat eu ulkopuolella, noudattavat samoja sääntöjä. Muista kestävyyden osalta EUn ulkolaivasto pitää, tai siis EU pitää paremmin valvoa näitä aluksia ja niiden toimintaa. Avoimen tietopankin myötä myös julkinen valvonta tulee mahdolliseksi Asetuksen myötä voidaan torjua laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastamista, ja komission ehdotus on näin ollen erinomainen, ja sitä pitäisi tukea. Tiettyjä menettelyoikeudellisia kysymyksiä ei ole vielä ratkaistu. Kuitenkin olen sitä mieltä, että kyseessä on erinomainen aloite, Muutama tarkistus on kuitenkin tarpeen, jotta tiettyihin aspekteihin voidaan puuttua. Näin voidaan parantaa asetusta ensinnäkin kestävyystavoitte. Ehdotuksessa viitataan politiikan johdonmukaisuuteen kyllä periaatetasolla, mutta kuitenkin puuttuu viittaus kestävän kehityksen tavoitteisiin tässä siis tarkistuksia olemme tehneet. Sitten toiseksi nämä ylimääräiset kalkanat YKPn reformin myötä tämä käsite otettiin käyttöön. Se tarkoittaa siis sitä, että vain sellaista kalaa pitäisi kalastaa, jos halutaan toimia kestävästi, jotka rannikkovaltiot eivät itse kalasta, koska heillä ei ole tarvittavia kapasiteetteja ja tämä on hyvin erittäin tärkeäkään sitten, jotta avomerialukset eivät kalasta niistä kannoista, jotka muuten menisivät paikallisväestöille ja jotka työllistävät muun muassa naisia. Näin ollen tämä käsite pitäisi sisällyttää asetukseen. Viimeisenä kohtana tarkistuksia, jotka liittyvät siihen, että laivojen liputusta muutetaan, tietyt kalastusalukset kalastavat osaa vuotta EU-sopimuksen raameissa ja liputtavat sitten kolmannen maan lipulla, jotta ovat samoissa vesissä sitten jatkaa toimintaansa myöhemmin. Ja sitten he taas palaavat EU-maan lippuun. Ja tämä on itse asiassa epäreilua kilpailua, joka asettaa lisää paineita myös kalakannalle komissio yrittää puuttua tähän käytäntöön, mutta kuitenkin pitää tehdä vielä enemmän. Tarvitaan tiukempia sääntöjä. Sillä laivat alukset muuttavat tätä lippua kahden vuoden välein. Tämän asetuksen mukaan tämä on liian lyhyt aika. Meillä on tarkistuksia tähän, mutta olemme valmiita vastaamaan näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Thank you. I have, uh... Kiitos. Edustaja Bong, varjoittaja. Then um, Dovu. Sitten Dovu. Kiitoksia puheenjohtaja. Pari huomiota. Yksi menettelyyn liittyvä ja toinen itse asian sisältöön liittyvä. Ensinnäkin menettelystä. Olen pahoillani siitä, että lausunto rajoittuu ainoastaan kehitysasioihin. Nämä tekniset kysy- siis tässä on myös teknisiä kysymyksiä, jotka liittyvät lähinnä kalastusasianvaliokuntaan, ei meidän. On tärkeää, että kunnioitetaan sisäisiä sääntöjä ja rajoitetaan asiasisältö meidän omaan asiantuntemukseemme. Sitten itse sisällöstä on tärkeää, että voimme valvoa paremmin kalastuslaivueidemme toimintaa. Tämä liittyy liittyy kestävän kalastukseen ja kalastusluppiin Aavalla merellä ja myös niin, että paikalliset kalastuksen hoitoyhteisöt voivat valvoa toimintaa. On tärkeää, että politiikan tavoitteena on kehittyminen ja myös viime vuonna hyväksytty kestävän kehityksen tavoite on otettu huomioon. Me tulemme esittämään kaksi tarkistusta tähän liittyen. Kiitoksia. Fonsulike. Mikrofoni. Tämä on todella tärkeä aihe huomisessa äänestyksessä. Hyvät Naisten ja herrat, hyvä puheenjohtaja, olen iloinen siitä, että nyt tarkistetaan vuoden 2006 asetusta, neuvoston asetusta ulkoisten kalastuslaivaston kestävästä hallinnosta. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on taloudellisesti, ympärillisesti ja sosiaalisesti kestävä tapa hallinnoida tätä. Nykyinen kalastusasetus sitä vaadita niin, että voidaan vastata yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteisiin. Meidän täytyy nykyisiä määräyksiä selventää ja yksinkertaistaa. Tällä hetkellä asetus ei mahdollisteta sitä, että identifioidaan ja otetaan huomioon kaikki unionin laivat, jotka ulkovesillä kalastavat. Meidän täytyy parantaa EUn ulkoisten kalastuslaivastojen valvontaa. Se, että nykyasetus ei mahdollista tehokasta ja se avointa valvontaa, johtuu siitä, että tässä on implisiittisiä ja hämäviä määräyksiä ja siinä ei ole selkeää hierarkiatasoa eri hallinnon tasoille. Samoin kuin jotkut säännöt ovat epäonnistuneita. Jos ei voida nyt vastata näihin haasteisiin, niin silloin kalastusresursseja ei voida hallinnoida tehokkaasti ja myös äh, tahdataan EU-maine kansainvälisesti. Ja tähän meidän täytyy kaiken tavoin välttää. Meidän täytyy varmistaa se, että asetusehdotuksella on myönteinen vaikutus kolmansiin maihin, jotka antavat kalastuslupia EU-kalastuslaivastolle. Ja tämä täytyy tehdä sillä tavalla, että parannetaan hallinnointia ulkoisen laivaston osalta ja näin saadaan parempi kalastus, kalavarantojen hallinnointi. Tässä voitaisiin käyttää myös joidenkin kumppaneiden osalta EUn uutta asetusta niin, että ne voivat muuttaa omaa järjestelmäänsä. Kiitos. Thank you very much. I have... Kiitos. Minulla on kysymys. Tiedänkö tämä nyt Maria Hoibuhille vai komissiolle? sillä en ole asiantuntija näissä ulkoisissa kalastusasetuksissa, mutta mietinpä vain, miten ihmisten työllisyys on säännelty. Ulkoisissa kalastusaluksissa olemme kuulleet paljon siitä, että nämä muut alukset käyttävät EU, tai EU-lipun alla, vaikkevat työllisyys, eu työllisyyslait päde niihin, ja ne oli silloin voitaisiin käyttää hyväksi työntekijöiden tiedä, Kuuluuko tämä tämän astuksen pariin vai muuhun? Tiedän, että työllisyysvaliokunta on tarkastellut tätä aikaisemmin, mutta tämä on asia, josta järkytyin. Sillä joskus EU-lainsäädäntö ei kata näiden ihmisten toimintaa, eri porsaareikiä käytetään. Ja YKP-uudistuksen aikoina, en tiedä puhuttiinko silloin näiden reikien täyttämisestä ja onko tämä katettu asetuksesta. Onko tähän kiinnitetty huomiota? Tiedän, että tämä on saa paljon rahoitusta, tai siis äh, sa, tuottaa paljon tuloja näille maille, joten komissiosta Rova Amado DG Maresta ja Rakimnat teki Dekosta. Kumpi haluaa ensin? Kumpi aloittaa? DG Mareko. Anna Olivert from Digimare. Kiitoksia. <clears throat> Todellakin DG Marea edustan. Kiitoksia kovasti lausunnosta, lausunnon laatijalle komission mielestä. Se on merkittävä korsi koko tämän prosessin keossa, kun hyväksymme tämän ehdotuksen, joka koskee ulkoisten laivoiden kestävää hallinnointia. Jos olette yhtä mieltä, niin voisin lyhyesti kommentoida tämänhetkistä tilannetta. Kertoisin, missä tällä hetkellä mennään. Ja sitten antaisin muutamia vastauksia täällä kuultuihin kysymyksiin. 15. helmikuutahan neuvosto käsitteli asiaa ja neuvostossa ministerit olivat tyytyväisiä ehdotukseen yleisesti ottaen, mutta mutta jotkut maat olivat huolissaan ylimääräisestä hallinnollisesta taakasta, jota tästä ehdotuksesta saattaisi koitua ja työmäärästä ja lupamenettelyn kuudesta, joten helmikuusta alkaen olemme tehneet työtä. Meillä on ollut kuusi eri, erillistä <clears throat> työryhmää neuvostossa, olemme pyrkineet parantamaan tekstiä, olemme pyrkineet selventämään säännöksiä ja laajentamaan soveltamisalaa, jotta tämä olisi johdonmukaisempi peru ja johdonmukaisempi myös perus äh, <clears throat> äh, asetuksen ja LIS-asetuksen kanssa, koska tässähän on kyse kalastuksesta, mutta toisaalta myös kalastuksen valvonnasta ja sen huolehtimisesta, että meidän aluksemme, jotka kalastavat EUn vesien ulkopuolella, ovat myös kestävää kalastusta noudattavia. Olemme siis työttäneet puheenjohtajavaltion kanssa tätä tekstiä ja olemme myös jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa halunneet parantaa sitä teknisesti olemme vähentäneet sitä tietomäärää, jotta edellytettiin. Oli kaksi liitettä, jotka liittyivät esimerkiksi alusten omistajiin, saaliiden määrä ja niin edespäin. Nyt meillä on yksinkertaisempi lähestymistapa, joka liittyy. Meillä on jo komissiossa tietoa muun muassa alusten rekistereistä. Me yhdistämme nyt tietokantoja Eli tällä hetkellä kaikki se tieto ja se hallinnollinen työ, jota kansallisten hallintojen tai viranomaisten pitäisi tehdä, sitä on yksinkertaistettu. Tämähän on tärkeä ehdotus. Ja Korreperin kokous järjestettiin 15. kesäkuuta. Siellä valtuuskunnat ja puheenjohtajavaltio olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä edistykseen – ja puheenjohtajavaltio lähetti neuvostolle kirjeen, pyysi yleistä lähestymistapaa, joka perustuisi puheenjohtajavaltion kompromissitekstiin, ja tämä yhteinen lähestymistapa hyväksyttiin 28. kesäkuuta, eli ihan hiljakkoin. 28. kesäkuuta jäsenvaltiot ilmaisivat tyytyväisyytensä parannuksiin ja nyt menettelyt ovat yksinkertaistetumpia, yhdenmukaisempia ja kuten sanoin, se tieto, jota edellytetään, sitä on vähennetty. Raportointi velvollisuudet, jotka olivat aiemmin päällekkäisiä kansainvälisten ja alueellisten vaatimusten kanssa tai kolmansien maiden kanssa tehtyjen sopimusten kanssa, niin tätä, tältä osin suorassa on selkeytetty tehty, niin eli ei tarvita enää, ei ole, ei ole mitään kiist, ristiriitaisia vaatimuksia. Ja, ja ollaan oltu johdonmukaisia olemassa olevan lainsäädännön kanssa ja olemme lisänneet myös uusia säännöksiä. Jo varsinaisessa ehdotuksessa oltiin sitä mieltä, että mm, tarvitaan uusia säännöksiä, jotka koskevat pohjoisiin sopimuksiin. Kyse on sopimuksista, jotka koskevat kaikkein yleisimpiä kalakantoja ja joita tehdään muun muassa Färsaarten ja Norjan kanssa, Pohjois-Atlantin alueen kanssa. Tässä sitä nyt sitten mennään. Meillä on tämä yhteinen näkemys, joka on hyväksytty neuvostossa ja käymme keskustelua Euroopan parlamentin kanssa. Sehän alkoi oikeastaan jo nyt ja kalastusvaliokunnassakin jatkamme keskustelua ähm, <clears throat> kesälomien jälkeen. Voisin nyt vastata muutamiin teidän kysymyksistänne. Sen jälkeen esitän muutaman kommentin, jotka kannattaa mainita. Ensinnäkin, mitä tulee Herbertin kysymykseen, hän esitti kysymyksen näistä 24 kuukaudesta, jotka liittyvät lippulaivakäytäntöön. No tämä ehdotus on perusasetuksen kanssa samalla linjalla. Meillähän on kalastusta koskeva perusasetus, joka hyväksyttiin pari vuotta sitten. Tässä asetuksessa on artikla 31 kohta 9, jossa puhutaan jo näistä lippulaivakäytänneistä, eli 24 kuukautta on jo siellä mainittu, joten tämän asetuksen Ähm, kohdalla olemme sopeuttaneet sen olemassa oleviin sääntöihin niin, että olisi johdonmukaisuutta. Joten siinä vaiheessa, kun tämä asetus hyväksyttiin, niin oltiin sitä mieltä, että 24 kuukautta eli kaksi vuotta riittäisi, jotta voidaan tarkistaa niiden ähm, maiden hyvät käytänteet, joiden lippu on muutettu sellaisten maiden lippujen alla seilaaviksi, jotka ovat vähemmän vaativia kuin EU. Ja haluaisin muistuttaa teitä myös siitä, että tässä sopimuksessa on maantieteellinen kelpoisuuskriteeri, eli kaikki ne alukset, jotka seilaavat EUn aluevesien ulkopuolella, niin niiltä edellytetään samaa lupamenettelyä kuin jäsenvaltiossakin niin jäsenvaltiot voivat antaa luvan vain, jos kelpoisuuskriteerit täyttyvät. Tämä on aika vaativaa, koska tässä, tämä kattaa tarkoittaa muun muassa sen, että ei kuulu LIS luetteloon, että aluksella ei ole ollut edellisenä vuonna vakavia rikkomuksia, että on EUn rekisterinumero, erilaisia vaatimuksia, jotka täytyy täyttää. Eli nämä vaatimukset ovat aika hyvä ta- tae hyvistä käytännöistä. Ja <clears throat> ilon yleissopimus työntekijöiden oikeuksista EUn aluksilla. No siis EUn lippulaivojen täytyy noudattaa kansainvälisiä äm, työntekijöitä koskevia oikeuksia. Täytyy siis olla samalla linjalla niiden kanssa. Ja jokaisen jäsenvaltion täytyy pitää huoli siitä, että lippulaivalla noudatetaan samaa <clears throat> työlainsäädäntöä kuin kotimaassa. En tiedä, onko komissiolla tähän vielä lisättävää. DEFCO-pääosaston edustaja Hello Not. No, thank you very much. Kiitoksia. Minä tulen DEFCOlta ja edustan pääosastoa tänä päivänä täällä. En haluaisi pitkään nyt puhua, koska me olemme tässä vain äh, liittyneen osallistujana ja TG Mare on tässä johtoasemassa ja sen edustajan selitys oli oikein hyvä. Haluaisin korostaa erästä seikkaa, eli sitä, että tämä asetus on yhteen sopiva EUn kehityspolitiikan kanssa. Se ei ole pelkästään yhteen sopiva, vaan se antaa oman merkittävän panoksensa siihen. Siinä on monia parannuksia, joita ja tavoitteita, joita me olemme valmiita tukemaan EU kehityspolitiikan osalta. Kiitos, niin parannusta on varmastikin aikaisempaan. Maria, onko lisättävää lyhyesti? Äh, Hyvin lyhyesti. Tämä tulee edustaja Pongan kysymyksiin. Tekin puhuitte politiikkojen johdonmukaisuudesta. Kalastuspolitiikalla on tiivis äh, yhteys äh, kehityspolitiikkaan, En ollen Tämä voidaan lähteä hieman laajemmalti ja näitä teknisiä kysymyksiä varmasti katsoa. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitos kollega. Tarkistukset pitää jättää viimeistään keskiviikkona 13. heinäkuuta keskipäivällä. Menemme eteenpäin. Viimeinen listalla 11 kalastuskumppanuussopimus EUn ja Cook-saarten välillä. Ja esittelijä on edustaja Ponga, olkaa hyvä. La présidente, je vais vous présenter... Kiitoksia puhuen, puheenjohtaja. Hyvin lyhykäisesti haluaisin esittää teille tämän sopimusluonnoksen ja pöytäkirjan Euroopan unionin ja Kuvin saarten välillä. Tässä on neljä eri aluetta. Tässä voidaan kalastaa kukin saarilla neljän vuoden ajan ja tämä aikaraja on uusittavissa. Tässä puhutaan 750 miljoonasta eurosta kahden ensimmäisen vuoden aikana ja 700 eurosta kahden seuraavan vuoden aikana. 350 miljoonaa euroa vuosittain. 350, 350, 50 000 euroa tulee vuosittain kalastuspolitiikan kehittämiseen. Euroopan unioni lisää tähän vuosittaiseen lisään vielä nämä oikeudet eurooppalaisille toimijoille toimia noilla alueilla. Tässä täytyy kunnioittaa kaikkia kriteerejä uuden yhteisen kalastuspolitiikan osalta eri, ajatellen kestävää kalastusta, ihmisoikeuksien kunnioittamista, demokratia- ja oikeusvaltion valtion periaatetta ja avoimuuskysymystä. Euroopan unionilla täytyy olla mahdollisuus viedä eteenpäin kestävää kehitystä Tyynemeren alueella. Hyvät kollegat, ehdotankin, että annamme hyväksyntämme tämän sopimuksen allekirjoittamiselle. Kiitos, tämä on selvä mietintö ja selvä suositus. Edustaja Fruntsulika. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin eh, tukea meidän esittelijämme kantaa, joka liittyy tähän sopimukseen ja äänestäkäämme sopimuksen puolesta. Sillä tulee olemaan myönteisiä vaikutuksia eh, resurssien säilyttämisen kannalta, kestävän ja vastuullisen kalastuksen kannalta, ja kun ajatellaan liskalastuksen torjumista ja sitä, että ähm, lakeja tulee noudattaa, tämä ei aiheuta äh, mitään budjettiongelmia, vaan parantaa kuukin saarten äh, paikallistenkin kalastajien tuottavuutta pitkällä tähtäyksellä. Kiitos. Kiitos, siellä oli muuta puheenvuoropyyntöjä. Maria, haluaisitko sinä? Shortly, um... Niin, Kiitos vain kovasti Moris Pongalle. Voimme olla samaa mieltä. Selvä. Fiona Haafoet, VG Maria Gerard, Van Riche. Defko päästöstä voitte puhua lyhyesti. Kumpi haluaa aloittaa? DG Mare. Go first. Uh, yes, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös herra Ponga. Miten luonnoksesta, jota voimme tukea, haluaisin vain korostaa, sitä, miten tärkeä tämä uusi kestävä kauttasopimus on EUlle. Se antaa EUlle ja sen aluksille pääsyn täysin uusiin kalastusvesiin. Se, se tuottavuus on lisättynyt voimakkaasti viime vuosina ja sen myötä voidaan pitää EU-alusten mahdollisuus toimia alueella. kuten tiedämme, sopimus Kiribasiin kanssa – umpeutui viime vuonna, joten nyt aluksemme voivat olla edelleen läsnäalueella. alueella. Ja lopuksi totta kai tämä vahvistaa EUn asemaa länsi- ja keskisellä Tyynemeren kalastuskomissiossa, sillä se on edustettuna siellä sitten muussakin asemassa kuin vain konsultoina, nyt sitten myös kalastavana maana ja toimijana haluaisin vain korostaa tätä muilta osin. Olemme täysin samaa mieltä valmistelijan kanssa. Kiitos hänelle tehdystä työstä. Kiitos Tefko pääosasto Thank you. Kiitoksia hyvin lyhykäisesti. Aivan kuten herra Ponga sanoi, ne summat, jotka tässä ovat mukana, ovat suurempia. Tämä on hyvä mahdollisuus nyt äh, pitää kiinni EUn kannasta ja viedä tämän, tätä siihen suuntaan, että tämä on täysin johdonmukainen suhteittemme Kuukin saaren kanssa. Kiitos. Onko lisättävää edustaja Ponga? Ei, tämä on selvää. Kiitos. Tarkistukset pitää jättää viimeistään torstain 14. heinäkuuta puolilta päivin äänestämme elokuussa 31. päivä. Siinä oli tämän päivän valiokunnan kokoustapaamme huomisaamana kello 9 äänestämistä varten Ottakaa tuoda äänestyskortit. Kiitos.